Bene, allora iniziamo il nostro, i nostri lavori. No niin, nyt aloitamme kokouksemme. Siitäkin syystä, että meidän on pidettävä kiinni aikataulua, kun tänne hän on tulossa komission jäsen ensin ja sitten meillä vielä koordinaattoreiden kokouskin, joten meidän on nyt aloitettava välittömästi. Aloitamme sillä, että tulkkaus on kaikille muille kielille paitsi liettuaan. Mikäli mitään huomioita ei ole, esityslista on hyväksytty tällaisenaan. Ja nyt menemme ensimmäisen keskusteluun. Se koskee kohtia kolme ja neljä esityslistassa. Aiheena on rahoitusvalvonta ja rahoitusvälineiden markkinat. Annan puheenvuoron välittömästi valmistelija Kramerille. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minullahan oli kunnia teollisuusvaliokunnan nimissä valmistella lausunto Ekon valiokunnalle, vastuuvaliokunnalle tästä kysymyksestä. Ja haluaisin nyt käyttää aikaa ne pari minuuttia kertoakseni, mitä olen tehnyt ja miksi. MIFIT ja MIFIR-asetukset liittyvät luonnollisesti rahoitusmarkkina-asetusten ja rahoitusmarkkinasääntelyn ydinalueeseen. Haluamme vähentää riskejä ja myös järjestelmäriskejä, niitä estää ja vähentää rahoitusmarkkinavälineiden ja keinottelun suhteen. Ja mitä tulee teollisuus- ja energiavaliokuntaan, minun mielestäni meidän tulee ehkä tehdä tiettyjä selvennyksiä ja tiettyjä korostuksia, jotka komission ehdotuksessa ovat vielä jääneet puuttumaan tai puutteelliseksi. Olennaisilta osiltaan tässä on kyse kolmesta asiasta. Ensinnäkin poikkeukset. Me haluamme tehdä selväksi, kuka missä olosuhteissa ei kuulu asetuksen soveltamisalaan. Sitten ovat nämä position limits, eli kuinka laajalti Eh, muut kuin pankit voivat tehdä termiinikauppaa, kuka tämän lyö lukkoon. Ja sitten vielä yksi määritelmäkysymys, eli nämä kolme kysymystä. Kyse on siis yrityksistä, joiden pääliiketoiminta on muuta kuin rahoitusvälinekauppaa, niin mielestäni niiden ei tule kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan lainkaan. Miksei? Siksi, että näiden yritysten käytäntö, yritysten, jotka tarjoavat mm, muita palveluja tai tuottavat muita tuotteita kuin rahoitusmarkkinatuotteita, mitä tulee esimerkiksi OTC-johdannaisiin. Ne käyttävät näitä OTC-johdannaisia saadakseen hintavarmuutta, laskentavarmuutta. Ajatellaan vaikkapa kahvialaa. Olen toiminut kahvialan yrittäjänä vaikkapa ja luonnollisesti haluan varmistaa hintatason, jolla kahvipavut ostan. Ja näin ollen, kun kyse on sellaisista teollisuuden aloista kuin esimerkiksi eri hyödykemarkkinat, niin ne haluavat varmistaa raaka-aineen hinnan tai vaikkapa lentoliikenteessä polttoaineen hinnan. Kyse ei ole minkäänlaisesta keinottelusta, vaan kyse on varmuudesta mitä tulee hintojen heilahteluihin. Tätä, tätä halutaan tasata ja varmistaa. Tässä Omassa lausunnossani tartun komission pyrkimykseen johdantoosan kappaleessa kahdeksan tekstissä. Komissio itsekin siihen viittaa, että ei-rahoituslaitosten toimet, ähm, toimet, joita toteutetaan äh, sivu, toimena jäävät MIFITin ulkopuolelle jatkossakin. Eivät kuulu sen soveltamisalaan. OTC-johdannaisten suhteen tarvitaan hiukan selvennystä ja siihen minä pyrin juuri tässä omassa tekstissäni. Sitten eh, position limits. Kyse on hyödyke alalla aivan eri asiasta kuin pankeista. Pankit käyvät jatkuvasti kauppaa rahoitustuotteilla, mutta toisaalla tarvitaan toisenlaiset säännöt ja kyse on siitä, että valvontaviranomaisen täytyy pitää silmällä eh, niitä riskejä, joita tähän termiinikauppaan liittyy. Ja näin ollen tällainen esimerkiksi teollisuus- tai energia-alan yritysten position limit management eh, on pikemminkin eh, riskienhallintaan liittyvä kysymys ja siihen liittyy koko joukko byrokraattisia esteitä, jotka ovat aivan liian suuria monillakin aloilla. Ajatellaan esimerkiksi energia-alaa, haluamme kilpailua, haluamme hajauttamista ja meidän täytyy kyllä olla varsin tarkkoja sen suhteen, että mitä pienempiä esimerkiksi energia alan markkinatoimijat ovat, niin sitä suurempi on todennäköisyys sille, että ne tarvitsevat jonkinnäköistä näköistä hintavarmuutta ja tätä toimintaa ne eivät itse pysty hoitamaan, joten äh, aivan varmasti tämä toiminta siirtyy sitten pankeille. Joten minä olen tässä ö, äh, omassa ö, äh, tekstissäni puhunut position management enkä position limits. Mifirissähän nämä asiat on kuvailtu. Ja sitten on vielä yksi määritelmä, mitä tulee termiinikauppaan joka eh, liittyy todella fyysisiin hyödykkeisiin, eli jossa ei puhuta hintojen erosta, vaan puhutaan termiinituotteesta, esimerkiksi raaka-aineesta, eh, joka kauppa sitten tapahtuu todella tämä kohde luovuttaen, niin nämä täytyy jättää MIFITin ulkopuolelle. Eh, täällä teollisuusvaliokunnassa perustelu tekstissä perusteluosassa meidän täytyy tehdä selväksi, että esimerkiksi teollisuusyritykset tai energiayritykset eivät ole pankkeja, eikä niitä tule myöskään pankkeina kohdella. Ei ole ainuttakaan yritystä, joka olisi jotenkin järjestelmän suhteen relevantti. Siis kyse on tietenkin äh, markkinataloudesta ja jos joku keinottelee markkinoilla, koska on itse ottanut aivan liian suuria riskejä, niin sitten hän markkinat pelaavat hänet ulos pelistä. Tämä on kilpailua ja kyllä meidän sääntelijöinä tulee tämä kilpailu tehdä mahdolliseksi. Eli pankit ovat tässä aivan eri asemassa. Meillä on yksi ennakkotapaus ei Euroopasta, vaan Yhdysvalloista. Eli Enronin konkurssi. Enronhan te, oli valtava toimija, energiakauppias, joka meni konkurssiin, mutta silti esimerkiksi syöttöverkkoon ei keskeytynyt sekunniksikaan. Pankkien suhteenhan puhumme järjestelmän riskistä, mutta jotta tässä tapauksessa markkinatalous voi toimia tällaisena järjestelmää takaavana toimijana, niin minun mielestäni ei ole oikein, että hyvä hyväksymme, että näillä hyödykemark- nämä hyödykemarkkinat joutuvat ikään kuin uhriksi, sattumavaraiseksi uhriksi tämän sääntelyn puitteissa, kun niitä ei ole sen ulkopuolelle jätetty, joten ne tulee sen ulkopuolelle jättää. Varmasti tarkistuksia tulee ja joitain kompromisseja. Muistuttaisin kollegoja siitä, että me emme puhu tästä päämietinnöstä, vaan minun lausunnostani. Ja lausunnon painoarvo on sitä suurempi, mitä suuremmalla enemmistöllä se hyväksytään valiokunnassa. Sitten lopuksi vielä MIFIDistä. Minä en ole tehnyt tarkistuksia, en pitänyt sitä tarpeellisena, mutta kun me tästä paketista keskustelemme, niin olen toki, toki valmis MIFIDistäkin tekemään tarkistuksia, jos kollegat sitä näin toivovat. Siinäpä kaikki. Kiitoksia. Grazie. La parola al Kiitoksia sitten edustaja Kalvin. Thank you very much, uh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää hyvin paljon herra Krameria hänen lausunnostaan ja hänen huomioistaan. Ryhmäni varjoesittelijänä haluaisin tässä kommentoida muutama asia. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän valiokuntamme, energiavaliokunnan kannan tulisi liittyä näihin ei-rahoitusalalla toimiviin yrityksiin, koska finanssilaitokset ovat tietysti Ekonissa itsessään tärkeimmässä roolissa ja me tarkastelemme nyt tätä komission puolesta. Mutta minä haluaisin nyt palata vielä työhömme liittyen asetukseen ja direktiiviin liittyen OTC-johdannaisiin ja varsinkin energiatuotteiden kohdalla. Me olemme keskustelleet näistä jo aikaisemmin. Olen yhtä mieltä siitä, että kun ajatellaan rahoitusalan ulkopuolella toimivia yrityksiä, niin tämähän on tietysti tärkein osa yritystoimintaa, eivätkä nämä liity mitenkään järjestelmän riskeihin, tai, tai ainakin mahdollisuus järjestelmän riskeihin on hyvin vähäinen, kun puhumme näistä yrityksistä, mutta samanaikaisesti kun puhumme rahoitusvälineistä, joita ne käyttävät, niin meidän täytyy myöskin ottaa huomioon, että tähän liittyy kaksi puolta. On yritys, joka käyttää rahoitusvälineitä, mutta sitten on myöskin vastapuoli, joka joko myy tai ostaa näitä rahoitusvälineitä. Meillä saattaa sitten esiintyä tällaisten välineiden lisääntymistä ja myöskin riski lisääntyy, ei siis tämän rahoitusalan ulkopuolisen yrityksen, vaan vastapuolen näkökulmasta. Joten meidän täytyy jälleen kerran tehdä hyvin selväksi, jos me otamme mukaan tai jätämme jotakin pois, teemme poikkeuksia tällaisten yritysten kohdalla – tässä on myöskin mukana se ajatus, että koska REMIT-asetuksella me olemme kattaneet energiamarkkinat, niin kun puhumme MIFIDistä ja MIFIRistä, ne toimivat paljon horisontaalisemmin, joten meidän täytyy jälleen kerran hyvin tarkasti katsoa, mikä on jo katettu, pitäisikö jokin asia kattaa uudestaan. Minun ehdotukseni olisikin se, että tarkastelisimme MIFIDiä ja MIFIRiä horisontaalisesta näkökulmasta lainsäädäntöä ajatellen. Eikä täällä, siis näiden pitäisi totta kai olla vastaavia sen suhteen, mitä me olemme Remitin kohdalla jo hyväksyneet täällä parlamentissa. Kun nyt puhutaan näistä positioista yritysten sisällä, niin mielestäni näitä tulisi olla, mutta meidän jälleen kerran täytyy tehdä tästä helpompaa ja yksinkertaisempaa rahoitusalan ulkopuolella toimiville yrityksille koska tämänkaltaiset rahoitusvälineet saattavat olla niiden yritystoiminnan osa ja myöskin riskin vähentäminen kuuluu tähän, mutta ongelma on se, että meidän täytyy tarkastella tekstiä, joka ei salli sitä, että riskit lisääntyvät tämän kaltaisissa transaktioissa sekä rahoitusalan yrityksen puolelta ja myöskin keskusvastapuolen osalta, joten minä mielelläni olen mukana tässä tekstin hahmottelussa ja eh, toivon myöskin, että me saamme kompromissisopimuksen aikaiseksi tästä. Kiitoksia. Grazie, kollega Roil. Kiitoksia sitten kollega Roil. Ehm, Haluaisin esittelijää kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Mielestäni se on sisällöllisesti aivan oikeanlainen periaatteeltaan Ratkaiseva perustelu tässä nyt on se, että me emme voi keskustelussamme tässä valiokunnassa keskittyä koko direktiivi, direktiiviin, vaan ainoastaan nämä, niihin osiin, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme, erityisesti energia-alaa. On aivan ilmeistä, että energiakauppa ei ole ähm, järjestelmän suhteen relevanttia. Kun Äh, energialla käydään kauppaan, niin nämä ähm, fyysinen tuote, sähkö on aina tässä taustalla. Kyse ei ole keinottelukaupasta, vaan riskin minimoinnista äh, ennakoimattomilla markkinoilla. Tämä on tietynlainen vakuutus, jos näin sallitte minun tämän muotoilevan. Eli katson, että koska kyse on sivutoimisesta kaupankäynnistä MIFID 2, niin meidän täytyy katsoa näitä määritelmiä, erityisesti vaikutuksia pieniä ja keskisuuriin energiantuottajiin, vaikkapa meillä Saksassa ihan nämä kaupunkitason laitokset, ne eivät tai tämä ehdotus ei saa vaikuttaa kielteisesti energia-alan yritysten pääomatilanteeseen. Olen samaa mieltä siitä, että myös johdannaiskaupat kaupan suhteen tätä erityistilannetta öljymarkkinoilla ollaan korostettu. Ja näin ollen puhuin tässä pitkään, mutta voin lyhyesti vain todeta, että olen Kramerin kanssa samoilla linjoilla ja tuen hänen lähestymistapaansa. Kiitos. Grazie. La parola... Kiitoksia sitten edustaja Bytikoffer. Uh, ähm, anteeksi, olkaa hyvä. Only Niin, yksi pieni kysymys unohdin äsken liittyen tähän hiilidioksidisertifikaattien luettelointiin. Haluaisin tietoa siitä, miten tämä perustellaan. Minun on vaikea ymmärtää tätä. Ehkäpä valmistelija voi tämän vielä minulle selittää. Kiitoksia sitten Bytikoffer. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan tässä aivan aluksi kiittää herra Krameria hänen tekemästään erinomaista työstä. Periaatteessa me kaikki olemme melko pitkälti yhtä mieltä siitä, että kyse on siitä, että tämä niin sanottu real economy, sitä on tarkoitus suojata liialta keinottelulta niin pitkälti kuin me pystymme. Siis puhun nyt tässä liiallisesta keinottelusta aivan tarkoituksenmusta, koskahan tässä voidaan käydä myöskin filosofista keskustelua siitä, että onko hedging myöskin keinottelua. Mutta jos nyt sitten pääsisi siihen lopputulokseen, että hedgingkin nähtäisiin tai luokiteltaisiin keinotteluksi, niin tämä on kuitenkin ö, reaalitalouden näkökulmasta olevaa järkevää keinottelua eikä liiallista sellaista. Ja tämä ero meidän pitäisi ottaa tähän tarkastelun keskiöön eikä tässä nyt sitten filosofisesti käsitellä sitä kysymystä, että voivatko rahoitusmarkkinat olla tässä jossakin roolissa. Niillähän täytyy olla tietty rooli, mutta se ei kuitenkaan saa olla mitenkään haitallinen. Ja tästä syystä onkin kyse siitä, että tällainen ylenpalttinen keinottelu rajattaisiin ulkopuolelle. No en ole täysin varma siitä, että mitä nyt tulee tähän rajaamiseen yhtäältä, niin että olisimme siitä samaa mieltä. Ja varsinkin se, herra Kramer, mitä juuri totesitte, että tarkoitus olisi jättää sellaisia yrityksiä soveltamisalan ulkopuolelle, jotka, tai joiden pääasialliseen liiketoimintaan, eli mikäli ymmärsin oikein, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei enempää kuin 49 prosenttia kaupankäynnistä tapahtuisi keinottelun kautta. Tämä saattaa muodostua porsaanreijäksi, jos tämä nyt näin yleis- yleisellä tasolla kirjataan ylös, koska sitten keinottelu elementtejä voidaan ottaa tähän järkevään hedgingiin ikään kuin mukaan. Ja tällaisia porsanreikiä meidän tulisikin etsiä ja katsoa, että voisimmeko löytää joitakin tapoja päästä niistä eroon. Täytyy myöskin kiinnittää huomiota siihen, että Dodd-Frank-lainsäädännön osalta Yhdysvalloissa on yritetty, ja mielestäni melko hyvin, saada aikaan määritelmä siitä, että mitä tämä ylenpalttinen keinottelu on. Ja tämä olisi myöskin, kun ajatellaan rajaamista ja reaalitalouden suojelemista tärkeää, että saisimme tässä aikaan hiukan tarkemman määritelmän. No, minulla on myöskin koko joukko muita yksittäisiä asioita, joita en nyt tässä kuitenkaan aio sen enempää esittää, koska mielestäni olisi järkevää tässä käydä yhdessä kohta kohdalta pragmaattisesti läpi nämä asiat. Nämä asiat, joissa joitakin ehdotuksia voitaisiin tehdä. No sitten nämä position limits. Haluan vielä täysin tehdä selväksi sen, että olen yhtä mieltä, mutta tämähän nyt jo käy ilmi siitä, mitä aikaisemmin totesin, että olen samaa mieltä siitä, kun totesin, että position limitejä ei voida käyttää, jotta järkevää hedgingiä käytettäisiin siten, että toimijoita estettäisiin hyödykemarkkinoilla, joten tämä nyt vielä kuuluu tähän samaan kokonaisuuteen, mutta sitten tämä hedgingin määritelmä, sen täytyy olla riittävän tarkka. Ja tämä on se sama asia, josta jo mainitsinkin, että porsaan reijät sitten mahdollisuuksien mukaan saataisiin poistettua. ja toivonkin tässä, että meillä olisi jatkossakin tällaista hyvin yksityiskohtaista yhteistyötä. Kiitos. Se Kiitoksia sitten kollega Langen. Ja vielen dank. Kiitos. Keskustelu on jo alkanut ja muistakaamme nyt, mistä tässä itse asiassa on kysymys. Eli komissio on poistanut raaka-ainekauppiaiden kauppiaiden erityisen poikkeuksen ja näin heitä kohdellaan niin kuin mitä hyvänsä finanssialan toimijaa. Ja mitä tulee oteseen johdannaisiin tietojen mukaan vain murto-osa oteseen johdannaisista on raaka-aineita, raaka-ainejohdannaisia 708 miljardista vain 3,28 miljardia, eli raaka-aineiden osuus on hyvin pieni johdannaiskaupassa. Ja näin ollen, kun puhutaan raaka-aineista, esimerkiksi maatalousraaka-aineista, meidän täytyy vähentää niillä keinottelua, mutta meidän on myös nähtävä, että kasvava maailman väestö tarvitsee yhä enemmän ja meidän täytyy käsitellä näitä asioita kaiken kaikkiaan realistisesti. Siksi olen sitä mieltä, että Kramerin ehdotus on olennaisilta osiltaan aivan oikean suuntainen ja meidän tulisi luopua lisää positiolimiteistä. Tämä mielestäni on äh, myös äh, ihan linjassa sen kanssa, mitä Emirin suhteen hyväksyimme. Eli ainoastaan siinä tapauksessa, että tietyt kynnysarvot ylitetään 30 päivän aikana. Äh, näin voitaisiin toimia ja lisäksi tässä on tämä korotettu oma vaatimus, Joten Mielestäni tämä on ihan hyvä pohja neuvotteluille yritysten kanssa. En nyt ole Kramerin ehdotusta vielä ihan yksityiskohtaisesti tarkastellut, se on oikean suuntainen, mutta ehkäpä meidän täytyisi myös asetuksen suhteen tehdä tiettyjä ehdotuksia. Tähän astihan ehdotuksia on tehty vain direktiivin suhteen. Eli tuen kovasti, mutta lopullista arviota en tässä voi vielä esittää. Kiitos. Kiitoksia, minulla oli muita nimiä listalla. Mikäli kukaan ei enää halua puheenvuoroa, niin annan puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Fernandes. Fernandes. Yes. So, uh, good, uh, good afternoon. I'm from... Hyvää iltapäivää. Minä olen markkinapääosastolta minä käsittelen tätä MIFID ja MIFIR-ehdotusta. Voin todeta, että komissio on samoilla linjoilla kuin parlamentti oikean tasapainon löytämiseksi siitä, että saadaan kaikki rahoitusmarkkinaosapuolet ja lainsäädäntö tasapainoon, mutta se, että myöskin jätetään poikkeuksille tilaa reaalitaloudessa ja myöskin yrityksille, jotka käyttävät rahoitusmarkkinoita – suojausvälineenään. Tämä oli myöskin tärkein tavoite näiden poikkeusten luonnostelussa. No ehkä muutama kommentti aivan erityistä asioista. No nämä positiolimitit. Meidänkin tarkoituksenamme on olla tekemättä tätä hankalammalle, eh, tehdä tätä vähemmän hankalaksi yritykselle ja tästä syystä me myöskin olemme etsineet poikkeuksia yrityksille positiolimitti regimin kohdalla. Me olemme samoilla linjoilla hyvin monessa aiheessa. Kiitos. Grazie. Allora darei la parola al... Kiitoksia sitten puheenvuoroon edustaja Kramerille mm, päätelmien varten. Niin, täällähän oli kysymys vielä tästä hiilidioksidiasiasta. Voitteko vastata siihen liittyen? Uh, maybe I'll take the floor. Ehkäpä minä käytänkin tässä puheenvuoron. Minä olen ilmastopääosastolta ja haluaisimme painottaa sitä, että kun puhutaan päästöoikeuksista ja niiden luokittelusta, niin tämä, näitä käytetään ainoastaan markkina, markkinoiden arviointiin. Tämä on se, että voidaan pitää kiinni markkinavalvonnan tärkeydestä ja niistä kaikista säännöistä, jotka, joita käytetään esimerkiksi johdannaisten myynnissä – päästökaupassa ja jotka ovat myöskin mukana tämän hetkisen mifid direktiivissä joten periaatteessa tarve myöskin valvoa markkinoiden tuota kyseistä osapuolta. Tarvit, siinä tarvitaan riittävää analysointia ja tätä pidetään kaikkein parhaimpana vaihtoehtona, mutta haluaisin vielä kerran painottaa, että tätä käytetään siis ainoastaan markkinoiden valvomiseen. Kiitos. Grazie. Prego, kollega Kramer. Kiitoksia, kollega Kramer. Kiitos. Minulla on sellainen vaikutelma, että kaiken kaikkiaan äh, kuljemme samaan suuntaan yhdessä rintamassa. Äh, näin ainakin se, mitä tässä nyt kirjasin keskustelusta ylös. Ja voimme varmasti äh, käyttää nyt jäljellä olevaa aikaa hyödyksemme mahdollisesti tarkistusten tekemiseen, jotka sitten voivat saada suuren enemmistön täällä valiokunnassa taakseen. Me poliitikkoina, mutta sitten myös sääntelyviranomaiset, jotka tämän käytännön työn tekevät, niin ei meidän nyt tarvitse tässä mennä liian pitkälle. Tiedän, että elämme nyt aikoja, joina keinottelu on äh, jotain aivan kamalaa, mutta kaikkihan me keinottelemme. Mehän keinottelemme jo pelkästään siinä, että luomme itsellemme käsityksen tulevaisuudesta ja sitten toimimme sen mukaan. Ja kun täällä nyt puhutaan äh, liiallisesta keinottelusta, toimin pankkialalla 15 vuoden ajan ja minun on kyllä hyvin vaikeaa ymmärtää, miten voitaisiin saada aikaan yhteinen määritelmä tästä liiallisesta, ja puhun tässä nyt erityisesti pankeista, emme me voi niitä eh, taluttaa kädestä pitäen niin kuin lapsia päiväkodissa. Eli kaikessa sääntelyssä meidän täytyy pitää silmällä tilannetta, että se, mitä teemme, eh, ei lisää vain turhaa byrokratiaa, vaan että sitten riski toimiemme kautta myös todella selvästi vähenee. Eli kyllä minä saan hiukan päänsärkyä, jos ää, reaalitaloudesta aletaan ottaa mukaan tällaista pankkitoimintaa jotenkin äm, sen kanssa samankaltaisia toimijoita. Kyse on nyt siitä, että miten määritellään sivutoimen poikkeukset. Minä tein pienen tarkistuksen ja mahdollisesti Bytikofer viittasi juuri tähän, että kun yritykset äh, perustavat äh, tällaisia yhteisyrityksiä, Ähm, siirtääkseen suojaustoimet jollekin tytäryhtiölle, niin siitähän voi olla kyse. Esimerkiksi Saksassa meillä on hyvin pieniä energia-alan toimijoita, niin pieniä, että ne eivät ehkä yksin selviä, mutta minä yritin tässä varmistaa sen, että nämä tällaiset pooling-yritykset, äh, yhteisyritykset otettaisiin huomioon, mutta tämä väärinkäytösmahdollisuus tietenkin on myös aina olemassa. Pankkihan voi keksiä perustaa tytäryhtiön, joka sitten jää MIFIDin ulkopuolelle. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tässä nyt suhteellisen hyvä määritelmä on löydetty ja näin ollen tätä riskiä ei ole olemassa, mutta toki tästä voimme vielä keskustella. Muuten varmaankin lähipäivinä lyömme sitten viisat päämme yhteen ja keskustelemme niistä asioista, jotka keskustelussa nostettiin esiin. Vielä näistä hiilidioksidisertifikaateista. No kun me emme tästä keinottelusta oikein tykkään, niin minä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, miksi nämä poliittisesti luodut hiilidioksidimarkkinat, että niillä paitsi hyväksymme keinottelun, suorastaan kannustamme keinotteluun. Voimme itsekin näin tehdä. Minä olen sitä mieltä, että, tai uskon, että näiden päästö sertifikaattien hinnat varmasti tulevat nousemaan. Ja mehän olemme oikein keinottelijoita houkutelleet mukaan tähän työhön. Ehkäpä päästökauppakin tulisi tehokkaammaksi, jos siinä toimisivat yksinomaan ne toimijat, joilla näitä päästöoikeuksia on omasta takaa. Mutta Kiitoksia keskustelusta ja yhteistyö tulee aivan varmasti olemaan mitä rakentavinta. Kiitos. Grazie. Allora abbiamo terminato Kiitoksia. Näin olemme saaneet päätökseen keskustelun kohdista 3 ja 4. Haluaisin muistuttaa. Hetkinen. Madame la Présidente. Euh, Puheenjohtaja. Joitakin huomiota lyhyesti haluaisin vielä tähän asiaan esittää. Ensinnäkin haluaisin pahoitella valmistelija Kramerille ja muille kollegoille eh, sitä, että olen tullut aivan myöhään tähän kokoukseen, enkä näin ollen ehtinyt kuuntelemaan kaikkia huomioita. Mutta olin hieman ihmeissäni, kun kuulin komission edustajaa. Hän sanoi, että hänestä vaikuttaa siltä, että olemme samoilla aaltopituuksilla tässä näiden kollegoiden kanssa, jotka, joita kyllä kuulin, ja he taas vetosivat poikkeuksiin sellaisille laitoksille, jotka eivät ole finanssialan edustajia. Minä olen varjoesittelijä MIFID-direktiivin osalta talous- ja raha-asioiden valiokunnassa, ja minulla on todettava, että tuo Ekon valiokunnan keskustelu on kyllä menossa aivan toiseen suuntaan. Me olemme pikemminkin sitä mieltä, että olisi tehtävä mahdollisimman vähän poikkeuksia tähän lainsäädäntöön. Sitä komissio ehdotti, jotta saataisiin lisää valaistusta niihin toimiin, jotka nyt käydään varjossa Pittsburghin 20 kokouksen jälkeen niin sanottu sivistynyt maailma on nyt kutsuttu tuomaan mukaan sääntöjä, joilla katettaisiin eri toimialat, joita tällä hetkellä ei asianmukaiset rahoitusalan säännökset kata. Tietenkin voidaan sanoa, että nämä finanssialan yritykset, jotka harjoittavat keinottelua vain sivutoimisesti, eivät ole mikään systeeminen riski mutta minä olen, en ole tästä yhtä mieltä aivan siitä yksinkertaista syystä, että näiden ei-finanssilaitosten vastapuolet suurimmassa osassa tapauksia ovat keinottelurahastoja, investointipankkeja ja niin edelleen. Joten kyllä meidän tässä pitäisi tehdä valinta, eikä pidä astua siihen satojen lobbistien ansaan, jotka täällä piirittävät parlamenttia, jotka koittavat saada poikkeuksia itselleen. Joskus argumentit ensikatsomalta vaikuttavat valideilta, mutta kuitenkin kyseessä ovat hyvin keinottelevat markkinat, johon tarvitaan sääntöjä ja paljon enemmän avoimuutta. Erityisesti on tärkeää, että pyritään siihen, että mahdollisimman vähän liiketoimia tehdään OTC-markkinoilla, eli siirryttäisiin säännellyille markkinoille. Tästä näkökulmasta katson tätä työtämme ja toivon, että kollegat pohtivat kahteen kertaan tätä asiaa ennen kuin tekevät myönnytyksiä ja antavat poikkeuksia. Eh, eh, no niin, nyt joudun avaamaan uudestaan keskustelun, joka oli jo kertaalleen päätetty, mutta annan puheenvuoron Kramerille, olkaa hyvä. Äh, niin, tämä kestää vain minuutin. No siis tämä on kyllä harmi, että tulitte hiukan myöhään mukaan tähän keskusteluun, koska monet näistä argumenteista, jotka nimesitte, niihin on kyllä annettu jo vastaus. Ja kyllä haluan olla täysin eri mieltä kanssanne siitä, mitä juuri totesitte. Me puhumme OTC-johdannaisista. Nämä ovat faktisesti kahdenvälisiä sopimuksia. Tässä kyse ei ole pörsseistä, vaan kahdenvälisistä sopimuksista. Ja tilastot näyttävät myöskin hyvin yksiselitteisesti, että suurin osa näistä kaupoista ei tapahdu mitenkään keinottelu mielessä, vaan tässä on kyse fyysisestä toimituksesta, eikä myöskään politiikan tavoitteena voi olla, että jotakin yritysten liiketoimintamalleja muutettaisiin, jos me toteamme, että heidän pitäisi OTCstä siirtyä pörsseihin. Tämä ei ole edes mahdollista. Esimerkiksi toimitus, ajankohdat ja hinnat tapahtuvat juuri tästä syystä OTC-markkinoilla, joten tästä syystä onkin tärkeää tehdä tämä ero. Ja totean myöskin, että keskustelu Ekonissa mielestäni on lähtenyt väärään suuntaan tässä tulee kyllä sivullisia uhreja, koska me emme tässä mitenkään vähennä riskejä, vaan me teemme tässä nyt vain ihmisten elämän hyvin hankalaksi. Emme nyt puhu pankeista, joten haluankin varoittaa, että me lähdemme tähän suuntaan. Minä pyydän, että myöskin katsotte, miten tämä tapahtuu käytännössä. Uskon tietäväni kyllä, mistä puhun, koska tässä muuten laitetaan asioita lainsäädäntöön, jotka eivät mitenkään liity todellisuuteen olen eri mieltä. Kiitoksia. Toivon, että tästä mielipidevaihdosta oli hyötyä. Meillä on vielä aikaa, koska tarkistusten jättämisen määräaika on vasta kolmas toukokuuta, joten jatkossa kyllä ehdimme vielä tähän asiaan palaamaan. Kiitoksia. Nyt menemme eteenpäin esityslistalla. Haluaisin avata keskustelun kohdista 5, 6 ja 7. Ajattelimme käsitellä ne yhdessä. Ja kaikissa näissä kohdissa valmistelijana on Patricia Toija. Ja kyseessä ovat eurooppalaiset rahastot, kohesiorahastot, Euroopan aluekehitysrahasto niin nyt annan puheenvuoron valmistelija Toijalle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikäli kollegoille ja puheenjohtajille sopii, käsittelen nämä asiat yhdessä, vaikka vielä sitten puutukin yksityiskohtaisesti joihinkin asioihin. Varmasti käymme myös yhteiskeskustelua tästä. Tietenkin on, täällä on tehty Äh, lausuntoja kuhunkin näihin äh, äh, asetukseen, ja tässä on jo tarkistuksiakin tehty näihin yksittäisesti. Mutta nyt pari sanaa ihan yleisesti näistä tästä viitekehyksestä, johon koko tämä rakennerahasto kysymys kuuluu. Kyseessähän ovat uudet rahoitusnäkymät, monivuotiset rahoitusnäkymät, MFF, suunnitelmat, jolla määritellään Euroopan unionin budjettiresurssit vuosiksi 2014-2020 ja näiden puitteissa sitten harjoitetaan kohesiopolitiikkaa ja tätä pakettia, johon koko kohesiopolitiikka kuuluu. Se on yksi tärkeimmistä pilareista tässä ohjelmassa komission ehdotuksessa – puhutaan 377 miljardista eurosta kohesiopolitiikkaa varten, niin tämähän on 36-37 prosenttia koko Euroopan unionin budjetista, joten todella maatalouspolitiikan jälkeen kohesiopolitiikka on kaikkein merkittävin toimiala Euroopan unionissa. jos nyt ei puhuta vain määristä, vaan myös tarkoituksista. Haluaisin esittää joitakin yleishuomioita ja mennä sitten eteenpäin valmist- valiokuntaamme koskevia kohtia käsittelemään. Ensinnäkin haluaisin todeta, että nämä ovat erittäin tärkeitä asioita tälle valiokunnalle. Koko kohesiopolitiikkahan on syntynyt siinä hengessä, että pyritään tasapainoon ja Äh, mahdollisuuksien resurssien jakamiseen tasaisesti. Tämä on tärkeä tavoite. On tietenkin luonnollista, että otetaan huomioon yleiset tavoitteet, että pyritään kasvuun ja työpaikkojen luomisiin. Tämä on tämä yleisempi näkemys kohesiopolitiikasta. Kohesiopolitiikkaa käytetään kasvumoottorina. Tämä on kaikille varmasti aivan selvää. Koko Euroopassa kasvu on hyvin tärkeä pyrkimys samoin kuin työpaikkojen luominen. Nämä ovat todella nämä pääasialliset tavoitteet, joihin kaikilla politiikan toiminnalla pyritään. Tällä hetkellä tässä valiokunnassa olisi tärkeää analysoida näitä syvällisesti ja tehdä muutosehdotuksia, jotta voitaisiin käyttää tätä kohesiopolitiikkaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä asiassa komissio on nyt antanut useita asiakirjoja. Nyt meillä on tämän yleisasetus. Se on ensimmäinen käsiteltävistä kohdista. Sitten meillä on toimialakohtaiset asetukset, jotka koskevat eri rahastoja, jotka muodostavat yhdessä kohesiopolitiikan yleisasetuksesta. Siinä on heti kättelyssä yksi ongelma, koska se on luotu asetukseksi, jolla pyritään tämä asetus todella olisi, koskisi kaikkia näitä rahastoja, siis Euroopan aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa, kohesiorahastoa, maaseuturahastoa, meri- ja kalatalousrahastoa, tätä uutta meri- ja kalatalousrahastoa ja sitten alu, alueellista yhteistyötäkin vielä. Kaikkia näitä rahastoja koskee erityisasetukset, jotka hyväksytään tavanomaisen lainsäädäntömenettelyssä eli yhteispäätösmenettelyssä. Yleisasetus sen sijaan, jossa on tämä, nämä yleispuitteet, yhteiset puitteet, näitä kaikkia varten on asetus, jossa on instituutioiden ongelma, menettelyä koskeva ongelma heti kättelyssä olemassa, koska ei ole vielä tehty selväksi, onko tämä sellainen asetus, joka hyväksytään delegoituna asetu- lainsäädäntönä vai tehdäänkö niin kuin parlamentti vaatii, parlamentin puhemies, regivaliokunta ja monet muutkin tahot va- vaativat toista tapaa vai pidetäänkö tämä sellaisena asetuksena, e, jossa parlamentti, pidetäänkö tämä todella sellaisena asetuksena, joka tarvitaan, johon tarvitaan yhteispäätösmenettelyä. Tämä on tärkeää regivaliokunnalle, tämä on tärkeää myös valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle. Meidänkin olisi käsittelyssämme pidettävä mielessä tämä näkökulma yleisasetuksessa ja yhteisissä puitteissa on hyvin tärkeitä säännöksiä ja on aika kummallista, että ei voida puuttua näihin päätöksiin edelleen, mitä tulee tämän valiokunnan toimivaltuuksiin yleisasetuksen tai yhteisen strategisen puitteiden sisällöissä on suuria vaikutuksia eri, tämän valiokunnan toimivaltuuksien kannalta, joten kyllä meidänkin pitäisi olla edustettuna täysvaltaisesti lainsäädännön antajana tässä asiassa. Tämä on siis todella yleinen kysymys, joka koskettaa myös meitä. No niin, tämä yleisasetus on tärkeä asia ja sitä olemme tässä käsittelemässä. Täällä on myös tämä komission lähestymistapa, olemme siitä yhtä mieltä. On ponnisteltava, että saadaan aikaan muutos ja saadaan luotua yhteiset puitteet sille, että saataisiin aikaan yhteiset säännöt kaikkia rahastoja varten ja voitaisiin korostaa kohesiopolitiikan mahdollisuuksia niin, ettei tulisi liian pirstautunutta toimintaa ja voitaisiin saada aikaan synergiaa ja saada irti mahdollisimman suuri hyöty rahastojen toiminnasta ja kohesiopolitiikasta. Tämän uuden ohjelmakauden erityispiirteet ovat seuraavat yksinkertaistaminen ja tavoitteiden tiivistäminen, komission lähestymistapa, jonka hyväksymme, on se, että, että tavoitteet tiivistetään niin, että voidaan saada – aikaan riittävästi resursseja tavoitteiden taakse ja näin saadaan aikaan parempia tuloksia. Edelleen olisi käytettävä enemmän ehdollistamista, konditionaalisuutta, tämä on hyvin kriittinen kohta. Sitten tämä säännöllinen toimielinten välinen strateginen puitteisto on tärkeä kaikille rahoille, rahastoille, että voidaan homogenisoida täytäntöpanosäännökset ja valvontasäännökset ja saada aikaan samankaltaisuutta näiden rahastojen välille ja niin, että saavutettaisiin merkittävämpiä tuloksia. Edelleen uudessa ohjelmakaudessa on tärkeänä asiana kumppanuussopimukset. Sen kautta todella pyritään saamaan aikaan yhteistyötä Euroopan kansallisen ja alueellisen tasojen välillä – pyritään kiinnittämään huomiota myös sukupuolten tasa-arvoon ja äh, eri hallintotasojen toimintaan. Nämä kaikki ovat mukana myös strategisissa puitteissa. Jos tätä asiaa ei hyväksyttäisi yhteispäätösmenettelyssä, niin meidän pitäisi siihen kiinnittää suurta huomiota. Edelleen yleisasetuksesta olisi pyrittävä todella tiivistämään näitä tavoitteita. Täällä on 11 erilaista tavoitetta. Niitä tullaan tiivistämään. En todella ta- tavoitteita tiivistetään niitä lopu jäljellä nämä 11. Artikla 9 yleisessä asetuksessa Sinne todetaan, että kuusi tai seitsemän näistä 11 on sellaisia, joissa on tämän valiokunnan valtuudet mukana tutkimus, tekniikan parantaminen, kehittäminen, pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, vähähiilinen talous ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat sellaisia tavoitteita, kuinka voidaan tavoitella Eurooppa 2020 tavoitetta Nämä ovat täällä yleisasetuksesta. Ehdollistaminen oli siis tärkeää. Tämä on meille hyvin kiinnostava asia. Tästä keskustelua käydään, koska mitään konsensusta ei tietenkään ole vielä. Komission lähestymisen tavan mukaan otettaisiin käyttöön ex ante-ehtoja, eli ehtoja, jotka on täytettävä jo ennen kuin hankkeita hyväksytään ja rahoja varoja myönnetään. Ja myös ex post ehdot, Eli, eli määritellään määrärahojen myöntämistä koskevat kriteerit. Osavaroista pidätettäisiin niin kauan, kunnes nämä ex ehdot olisi täytetty. Tähän parlamentin jotkut valiokunnat suhtautuvat hyvin kriittisesti ja voi olla, että mekin, mekin olemme sitä mieltä, että tällaiset ex ehdot eivät ole hyviä, koska usein näin rangaistaan sellaisia tahoja, jotka eivät suoraan ole vastuussa tapahtuneista. Yleisesti ottaen tästä ensimmäisestä asetuksesta tässä kaikki. Nyt haluaisin mennä niihin asioihin, jotka meitä kiinnostavat tässä asetuksessa erityisesti mitä kiinnostaa erityisesti näiden 11 tavoitteen tunnusta, tunnistaminen. Ehkä voitaisiin niitä vielä muuttaakin, mutta meidän olisi oltava tiiviisti mukana tässä. Edelleen meitä kiinnostaa suuresti se kohta, joka on vielä avoin, joka koskee suhteita kohesiopolitiikan välillä ja niiden toimien välillä, jotka meidän valiokuntamme kiinnostaa erityisesti jollain linkkejä näihin tavoitteisiin. Jos yksi tavoitteena on tutkimus ja innovointi, niin tietenkin on pohdittava, mikä on näiden rahoitusten ja toimien suhde niihin, joihin pyritään muissa Euroopan ohjelmissa, joissa pyritään samoihin tavoitteihin, eri horisontti, kosme, ohjelmat muun muassa ja myös nämä verkkojen Eurooppa-ohjelma. Tähän asiaan olen tehnyt tarkistuksia ja ehdotuksia, mutta toki on kiinnostavaa ja tärkeää kuulla keskustelu tässä valiokunnassa ja kuulla myös Euroopan komission kanta asiaan. Useassa kuulemistilaisuudessa olemme tästä kuulleet ja työasiakirja on laadittu näistä synergio- ja linkitysasioista. Nämä ovat kaikki tärkeitä, koska me pyydämme, että rakennerahastot, joilla pyritään kasvuun ja työpaikkojen lisäämiseen, että, että ne voisivat toimia linkitettyinä niiden rahastojen kanssa, joissa kohteena on innovointi ja, ja yritysten elinvoiman ja innovaatioiden kehittäminen olisi mentävä samaan suuntaan, mutta ongelma on se, on, millä tavalla näitä synergioita saadaan niin, ettei tulisi päällekkäisiä rahoituksia, vaan että koordinoinnisti toimit, tutkittaisiin avoimassa hengessä ja tehokkaasti horisonttia ja kosme-rahastojen ja rakennerahastojen välillä. Sitten täällä on asia, johon ehkä ei välttämättä tarvita meiltä tarkistusta, mutta kannanotto kylläkin olisi siis parittava että rahastoa ei hyväksytä delegoituna säädöksenä, vaan tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Tässä on Tämä ei ole mikään asetus, jossa puhuttaisiin vain yleisistä tavoitteista, vaan siinä puhutaan avoin, avaintoiminnoista, konkreettisista toimista, ehdoista, kumppanuuksista, menettelyistä, jotka liittyvät tiiviisti meidän lainsäätäjän velvollisuuksiimme, joten me emme voi hyväksyä, että nämä asiat päätettäisiin muunlaisessa päätöksentekomenettelyssä. Sitten edelleen EAKR, aluekehitysrahastoa koskevasta asetuksesta. Täällä on monia niitä asioita, jotka ovat myös yleisasetuksessa mukana. Siellä mennään tietenkin pidemmälle alueiden ja aluekehityksen asioiden kannalta. Täällä on yksi 11, 11 tavoitteesta tulee tässä vain viisi tavoitetta tai tu, tu, tutkimusinnovointi, pk-yritykset, teleinfrastruktuurit ja kestävä kaupunkikehitys ja energia. No niin, tässähän on tehty tiivistämistä niin, että kohdistetaan toimet niille aloille, jotka meitä erityisesti kiinnostavat. Toisaalta täällä on, on esitetty vastalauseita erityisesti regivaliokunnan kansallisilta viranomaisilta ja erityisesti alueellisilta viranomaisilta ja heidän mukaan tämän tavoitteiden tiivistäminen, jossa poistetaan esimerkiksi informaatio- ja kommunikaatiotekniikat tai muut erityistekniikat, niin näin itse asiassa ne alueesta riippuen esimerkiksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien alueiden osalta sanotaan, että 80 prosenttia varoista menevät te- niin innovaatioon ja niin edelleen. Ja, ja, sit, ja, ja sitten uudistuvien energioihin – 80 prosenttia muuttuu sitten 50 prosentiksi vähemmän kehittyneille alueille. Täällä on todella prosenttimäriäkin leikattu niin, että näyttää siltä, että suositaan liikaa tiivistämistä, joka on kyllä hyvä tavoite, mutta ei ole riittävästä tasapainoa, kun ajatellaan alueitamme ja paikallisviranomaisten autonomiaa ja mahdollisuuksia määritellä omat prioriteettinsa tietyissä puitteissa – Uskon, että tämä tasapaino tiivistämisen ja paikallisviranomaisten osallistumisen välillä kallistuu nyt tiivistämisen puolelle. Minusta tarvitsemme lisää joustavuutta ja keventämistä tähän. Olisi vielä myönnettävä muita asioita, lisää joustavuutta alueille, niin että ne voivat vahvistaa integroitua politiikkaa eri alueilla – prosenttimäärien pitäisi olla niin sitovia. Sitten tällainen on asia, joka koskee pk-yrityksiä. Näissä tavoitteissa puhutaan lähes ainoastaan pk-yrityksistä. Varmastikin nämä ovat prioriteettimme, mutta ehkä meidän pitäisi sanoa tässä, että, että etusijassa pk-yritykset, niin ettei Eh, estettäisiin sitä, että vaikka olisi paikallisia klustereita, jossa on 80 prosenttia pk-yrityksiä, mutta on myös muita suurempia yrityksiä mukana, ja nämä eivät sitten voisi osallistua. Ja täällä on joitakin korjattavia kohtia, olen tehnyt niihin tarkistuksia, mutta en nyt ehkä mene siihen, ellei myöhemmin ole aikaa. On varmasti tärkeää, että pyrimme toimimaan niin, että nämä yhdennetyt hankkeet tulevat hyvin esille. Sitten tarkistus, jonka olen tehnyt tähän asetukseen, koskee tätä huippuosaamista. Olisi pyrittävä siihen, että monet alueiden esittelemät hankkeet, ohjelman puitteissa, ovat usein hyvin erinomaisiakin ja ylittävät kynnykset, mutta ne eivät saa rahoitusta, koska resurssit ehkä loppuvat muilta alalta. Ja nämä voitaisiin sitten ottaa uudelleen kohesiopolitiikan katon alle esimerkiksi tutkimusta ja innovointia koskevat hankkeet, jotka komissio olisi validoinut, mutta ei rahoittanut, ne voitaisiin ottaa mukaan kohesiopolitiikkaan, koska niihin juuri, koska niillä olisi tämä huippuosaamisen merkintä ja niitä pidettäisiin myönteisinä hankkeina. Sitten vielä kohta, joka olisi tärkeää esitellä, koskee julkisia hankintoja, niin että mukaan saataisiin laajemmat toimialat tähän asetukseen. Sitten vielä viimeinen, viimeinen asetus, joka meillä on tässä käsiteltävänä, koskee koheesiorahastoa. Siihen me me näiden mainittujen osalle, ongelmien osalta niinkään puutu, mutta on tärkeää mainita se, että kohesio rahastossa korostetaan energiatehokkuusinvestointeja julkisissa infrastruktuureissa – Olen sitä mieltä, että mikäli keskustelu sitä tukeisi, meidän on sijoitettava mukaan tähän myös asuinrakennukset. Että todella asuinrakennuksetkin voitaisiin tähän ottaa mukaan ajatellen niin, että energiatehokkuustavoitteet 2020 strategia, niitä 2020, 2020 tavoitteissa energiatehokkuustavoitteet ovat jo sellaisia, joissa on investoitava voimakkaasti kaikkiin koko rakennuspolitiikkaan ja olisi tärkeää, että kohesiopolitiikan kautta voitaisiin myös rahoittaa näitä hankkeita. Tässä olivat nämä kolme asetusta. Yleisasetus, joka kiinnostaa myös, johon kuuluu myös meitä kiinnostavat alat sitten tämä aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto, jos, jossa meitä kiinnostaa erityisesti energiatehokkuuskysymykset. Tässä on nyt tämä asia. Tämä on hyvin laaja ja joidenkin näkökohtien kohdalta hyvinkin monimutkainen ja en nyt ehkä riittävän yksityiskohtaisesti pystynyt niitä esittelemään, mutta uskon, että jatkossa tässä valikonnassa voimme vielä palata näihin asioihin ja syventää niitä näkökohtia, joiden osalta aika paineen takia en voinut käsitellä kuin pintapuolisesti. Nämä, institutionaaliset ja menettelyä koskevat kysymykset, parlamentti pyrkii siinä – saamaan itselleen lisävaltaa. Sitten täällä on kysymys, joka on meidän valiokunnallekin tärkeä. Rahastothan on todella synnytetty niin, että saataisiin aikaan alueellista tasapainoa ja, ja siitä on tulossa rahoitusnäkymien toiseksi suurin menoalue. Tämä on tärkein väline, jolla voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Grazie collega Toia. Adesso la parola. Kiitoksia kollega Toia. Seuraavana annan puheenvuoron kollega Patricellolle. Caro Presidente, cari colleghi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla nämä komission ehdotukset ja kollega Toijan käsittelyn. Haluaisin onnitella häntä tästä yhteenvedosta. Hän käsitteli asiaa hyvin tyhjentävästi. Tiedämme kaikki, miten tärkeitä rakennerahastot ovat, kun pyritään pääsemään Euroopan unionin poliittisiin tavoitteisiin, erityisesti nyt talouskriisin aikoina on aivan välttämätöntä aikaan synergiaa ja tehdä työtä niin, että voidaan tehokkaasti optimoida käytettävissä olevat resurssit pyrkien tehokkuuteen yksinkertaistamiseen eri välineiden osalta ja samaan aikaan voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota tuloksiin. Näistä syistä arvostan Toijon lähestymistapa. Hän korosti sitä, kuinka tärkeää on koordinoida näitä, in, näitä rakennerahastojen investointien ja muiden ohjelmien rahastojen kanssa, kuten muun muassa mm, tämä Horisontti 2020-ohjelma. Aivan kuten esittelijä sanoi, on tärkeää, että meillä olisi online-luettelo näistä hankkeista, joita voidaan pitää tieteellisesti valideina. Äh, esimerkiksi Horisontti 2020 tai Kosme äh, ohjelmien puitteissa, mutta joille ei ole varoja riittänyt. Ja näin alueet voisivat ottaa operatiivisiin ohjelmiin hankkeita, joille ei ole vielä saatu rahoitusta, mutta joita kuitenkin pidetään kiinnostavina ja toimivina ja kasvua aikaansaavina. Tämä olisi hyvä tie kohti huippuosaamista ja voitaisiin kuronpään kuilua eri alueellisten rahastojen välillä ja saada aikaan alueellisella tasolla klustereita, jotka voisivat moninkertaistaa kunkin alueen potentiaalin tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin, innovoinnin alueilla. Arvostan valmistelijan ajatusta saada aikaan kehitys- ja tutkimuskeskuksia, kansallisia alueellisia keskuksia ja tiedepuistoja, jotta voitaisiin helpottaa samaan aikaan uusien yrityksien ja spin-off-yritysten luomista, jotka keskittyvät tutkimukseen. Olen sitä mieltä, että olisi kehitettävä inhimillistä korkealaatuista pääomaa, joka, olisi, joka voisi kasvaa tutkijoiden liikkuvuuden ansiosta huippukeskusten välillä – tarvitaan pääomia ja muita rahoitusvälineitä, jotta voitaisiin edistää sellaisten yritysten perustamista, jotka perustuvat hyvin korkealaatuiselle osaamiselle. Olen aivan varma siitä, että kollegoiden avustuksella voimme saada aikaan lausunnon, jonka avulla valmistelijan kautta voimme saada aikaan merkittävän panoksen regi Kiitoksia. Grazie collega Patriciello. Adesso... Kiitoksia kollega Patriciello. Tässä oli varjoesittelijät, sitten muut kollegat. Valitettavasti minun on pyydettävä, että rajoitatte puheenvuoroja, koska puoli viideltä komission jäsen tulee paikalle, joten meillä on kaikkiaan tässä 17 minuuttia käytettävissämme. Ja siinä on myös komission ja mm, puheenvuoroja valmistelijan vastaukset mukana. Joten kolme minuuttia. Van Nistelrooy ensin. <clears throat> Thank you, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä viimeinen puhuja sanoi, rouva äh, Toijan äh, fokuksesta tässä asiassa. Ensinnäkin tämä oikeudellinen äh, kanta yhteisessä puitteistossa ei ole hyväksyttävää, että Euroopan parlamentti nyt saa nämä yhteiset puitteet ja puhuu välineistä, joita tarvitaan. Ja että tämä nyt hoidettaisiin delegoidun säädöksen kautta ei voi olla. Me emme tätä hyväksy ja olemme saaneet tiedon, että neuvosto on aivan samalla linjalla. Eli käydään keskustelua ja tästä saattaa tulla liite yleisasetukseen. Ei tätä nyt liian monimutkaiseksikaan tule tehdä, mutta se täytyy uudelleen muotoilla niin, että siitä tulee todella laillinen tekstilakiteksti. Tästä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Toinen asia, teette synergiasta pari tarkistusta ja se on kyllä todella tärkeää esimerkiksi yleisasetuksen kohdalla tarkistuksenne yksi. Mielestäni tässä on hyviä mahdollisuuksia, koska jokaisen maan täytyy, niin kuin tämän te muotoilette, tehdä tällainen kumppanuussopimus. Ja tämä on erityisen tärkeä alueille. Eli tämä on samanlainen ajattelutapa, että keskitytään ja että aluepolitiikan kautta hoidetaan hankkeet, jotka ovat huippuhankkeita, mutta jotka voidaan rahoittaa horisontin kautta, mutta voi tulla rahan puutetta. Tarkistuksenne yksi on kiinnostava, ehkä sen muotoilua voi vielä katsoa, mutta se menee ihan oikeaan suuntaan. Niin kuin sanoitte, pyrimme yksinkertaistamiseen ja nyt meillä on mahdollisuus käyttää erilaisia rahastoja, eli tällainen monirahaston lähestymistapa. Se on aivan uusi lähestymistapa verrattuna nykyohjelmakauteen, jossa yksi hanke, yksi rahasto periaatetta sovellettiin. Eli voi olla helpompaa nyt saada aikaan vaikkapa sellaisia perustutkimusohjelmia, jotka rahoitetaan vaikkapa Horisontti budjettiohjelmasta. Ja sitten taas rakennerahastosta voidaan rahoittaa vaikkapa pilottihankkeita ja niin edelleen. Mutta se, mitä tässä nyt tehdään, eli suurten yritysten jättäminen ulkopuolelle, niin sehän on hullua. Jos nyt puhutaan tällaisesta ketjutuksesta, kyse on muustakin kuin pienistä yrityksistä. Tarkistus kaksi on siis aivan oikeaa ei saa jättää suuryrityksiä tämän ulkopuolelle. Ne voivat olla merkittävä moottorialueilla ja tätä roolia niiltä ei tulisi viedä. En halua puhua liian pitkään, joten lopettelen tässä toteamalla vielä, että tässä on jokunen seikka, joita myöhemmin ehkä keskustelussa voimme vielä tarkastella. Esimerkiksi se, että infrastruktuuri jätetään nyt rakennerahasta ulkopuolelle. Te teette sellaisia tarkistuksia, että infrastruktuurihankkeet voitaisiin jälleen ottaa mukaan. Ne maksavat liikaa tällaiset suuret infrastruktuurihankkeet ja mielestäni nyt OVA ei tule niille edes raottaa. ITRE-valiokunnalla on tärkeä lähestymistapa ja tärkeä tavoite tässä nyt ja kiitän teitä tekemästänne työstä. Kiitos. Grazie, la parola collega Encin. Kiitoksia sitten kollega Encin. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan onnitella Patricia hänen tekemästään työstä ja myöskin tästä lausunnosta. Ja kiittää siitä, mitä hän on jo saanut aikaan. Minä en toista sitä, mitä kollega jo tässä kertoi haluaisin tässä viitata yhteen erityiseen kohtaan. Tämä on siis tarkistus kolme. Suhtaudun hyvin myönteisesti siihen ehdotukseen, jonka Patricia tehti, että laajennettaisiin myöskin rahastoa koskemaan asuntosektoria, innovaatioiden kasvattaminen ja myöskin uusiutuvat energiamuodot ovat tässä mukana. Tämä voi olla yksi niistä harvinaisista mahdollisuuksista, joita meillä on, että voimme unionin roolia saada aktiivisemmaksi myöskin, kun ajatellaan 20 prosentin päästöjen vähentämistä. Tämä on tapahtunut markkinoiden avaamisen ja verotuksen kautta ja tämä on tapahtunut Euroopan köyhien alueiden kustannuksella. Tämä tarjoaisi paljon merkittäviä etuja kansalaisille ja antaisi myöskin järjestelmän enemmän joustavuutta. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan meidän alueidemme hyvin erilaisia realiteetteja, mutta tämä kuitenkin, mikäli se hyväksytään, sillä voi olla myöskin hajottavia vaikutuksia kohesiorahastoon rahastoon ja tämä on myöskin yksi komission ehdotuksen kulmakivistä, että pyritään tätä välttämään. Meillä on varmastikin paljon mahdollisuuksia puhua tästä uudestaan. Kiitoksia. Kiitoksia sitten kollega Mazes Kukovic. Hvala lipa, e, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin esittelijää onnitella erinomaisesta työstä. Hän on hyvin kunnianhimoinen ja luonnollisesti koko tämä ala on hyvin kunnianhimoinen ajatellen tulevia käyttäjiä, kuten yrityksiä erityisesti. Näissä muutosesityksissä ja myös asetusluonnoksessa itsessään painotetaan yksinkertaistamista, yksin, tasavertaisuuden merkitystä. Ja tämä on yksi pääsyy sille, että menneisyydessä kaikkia määrärahoja ei ole saatu käytettyä. Mielestäni on tärkeää saada komissiolta tietoja, mm, joiden perusteella voidaan sitten vielä toistaa tämän ehdotuksen pääperustelut. On mainittava paitsi pk-yritykset, myös luonnollisesti suuryritykset, niin että nämä rahoituslähteet ovat kaikkien käytettävissä. kaikkien, jotka talouden alalla toimivat. Kiitos. Grazie. La parola collega Elmi. Kiitoksia sitten kollega Helmer. Uh, Madam Chairman, thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin aivan lyhyesti esitellä itseni, koska nyt olen palannut tänne varajäsenenä joidenkin vuosien jälkeen. Olen EFD-ryhmän jäsen ja puhun täällä Yhdistyneen kuningaskunnan riippumattoman puolueen nimissä. Minulla on yksi pieni kysymys. Huomasin, että valmistelija totesi, että 20 prosenttia tutkimusrahoista pitäisi korvamerkitä uusiutuville energiamuodolle. Olen kyllä tietoinen, että jotkin kollegat ovat huolissaan hiilidioksidipäästöistä ilmastonmuutoksen kohdalla, mutta jos nyt tässä ollaan huolissaan näistä päästöistä, niin eikö meidän pitäisi nyt tukea kaiken kattavaa teknologiaa ja ainoastaan uusiutuvia teknologioita, koska tässähän myöskin sitten ydinvoima otettaisiin mukaan tällaiseen teknologiaan, joka on siis vähähiilistä. Grazie, kollega Elmer. Kiitoksia. Aikooko komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, thank you very much. Kyllä, kiitos. Haluan myös kiittää esittelijä, valmistelija hänen äh, tarkistuksistaan ja tekemästään työstä. Puhun lyhyesti, koska olen tietoinen kiireestä. Toteaisin vain, että mielellämme yksityiskohtaisia keskusteluja käymme kanssanne, jos äh, siitä katsotte olevan hyötyä. Muutama seikka tässä nyt kuitenkin. Ensinnäkin Ehdotuksessa olemme ehdottaneet, että EAKRstä 80 prosenttia käytetään innovaatioille, tutkimukselle, energiatehokkuudelle ja niin edelleen ja 50, rikkailla alueilla ja 50 prosenttia köyhillä alueilla. Tämä on siis meidän ehdotuksemme. Ehkäpä muutama seikka tässä aivastukseksi valmistelijalle. Ensinnäkin tämä luonnostelu on Eh, valmistelija ehdotti yksityiskohtaisempaa eh, sanamuotoilua erityisesti näiden rahastojen määritelmissä. Me emme välttämättä pidä tätä hyödyllisenä, koska esimerkiksi nämä investointiprioriteetit haluttiin pitää varsin yleisellä tasolla ei haluttu liikaa yksityiskohtia, koska näin oli varna se, että jotkut suljetaan ulkopuolelle. Sitten rajoitukset asetuksessa ehkäpä komission alkuperäinen luonnos ei ollut täydellinen ja sitä voidaan parantaa ja olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten sitä voitaisiin parantaa. Mitä tulee suuriin yrityksiin, komission pyrkimyksenä aikomuksena ei ole suuria yrityksiä jättää tuen ulkopuolelle. Pikemminkin haluamme kohdistaa tämän tuen kahdelle alueelle, tutkimukseen ja kehitykseen yhtäältä energiatehokkuuteen toisaalta. Kokemuksemme tältä ohjelmakaudelta on osoittanut, että rahastojen käyttö on ollut aika huonolla tasolla, kun se on ollut kaikille avointa. Eli me emme suinkaan halua jättää suuria yrityksiä ulkopuolelle, mutta haluamme kohdistaa tuen niille paremmin tulevaisuudessa niin, että tutkimuksen innovaatioiden energiatehokkuuden alalla saisimme entistä parempia tuloksia aikaan. Sitten vielä ehkä sananen energiatehokkuudesta asunnoissa, kohesiorahaston puitteissa siis. Tuemme kovasti ajatusta siitä, että rahastomme määrärahat käytetään niiden tavoitteen saavuttamiseen, joita energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alalla on asetettu. Rakennusten energiatehokkuus on erittäin tärkeä tapa päästä eteenpäin kohti tavoitteita. Kuitenkaan emme pidä tarpeellisena kohesiorahaston avaamista tälle, koska sillä on muita tavoitteita. EAKRn ehm, e alalla nimittäin on ehm, koko joukko mahdollisuuksia eh, rakennusten energiatehokkuuden alalla. Eli siinä tapauksessa, että EAKRstä ei kylliksi eh, rahoitusta löydy, voisimme katsoa kohesiorahastoa, mutta emme ehkä muuten. Sitten koordinaatio. Pidämme hyvin tervetulleena tukea synergialle. Pidämme sitä tärkeänä ja olemme tätä itsekin korostaneet asiakirjoissamme. Ja lopuksi päättäisin vielä liittyen näihin kumppanuussopimuksiin toteamalla, että Tämä on sopimus komission sekä jäsenvaltiokumppanin välillä ja meillä on ehdotetut käytännössä säännöt, jotka ovat luonnollisesti hyvin tärkeät. Tässäpä tämä, kiitos. Grazie. 30 sekuntia. Kiitoksia. Kanchanille 30 sekuntia, mutta aivan kuten Goebbels aikaisemmin äh, vähän moitin, niin moitin teitä samalla tavalla. Tulitte myöhässä. Niin 30 sekuntia siis. Haluaisin tuoda esille yhden tärkeän asian valmistelijalle. Meidän pitäisi pitää huolemme siitä, että, että nämä Euroopan rahastojen toimit sopisivat yhteen muiden rahastojen kanssa. Esimerkiksi olen havainnut vaikeuksia niin, että nämä energiatehokkuustoimet saataisiin sopimaan yhteen rakennerahastojen kanssa. Meidän on pidettävä mielessä tämä yhteensopimattomuus. Muuten saamme käynnistettyä äh, hankkeita, jotka eivät, olisi, eivät onnistu, on rationalisoitava ja pidettävä huoli yhteensopivuudesta. Kaksi asiaa vain. Pahoittelen, olin täällä ensin, mutta sitten minun piti käydä tuolla TRAN-valiokunnasta. Kollega Iskok. Kiitoksia. Sitten Iskok, 30 sekuntia. Prego. Ulskog. Ulskog. Sekundi kommer kollega. 30 sekuntia. Eh, tack så mycket, fru. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, siitä, että minulle vielä myös te puheenvuoro, vaikka tulinkin myöhässä. Haluan todeta, että aivan vastoin kuin täällä on aiemmin todettu, on äärimmäisen tärkeää voida käyttää rakennerahastovaroja myös energiatehokkuutta varten. Ei kyse ole yksin omaan kotitalouksista, vaan kyse on myös julkisista rakennuksista, koko rakennuskannasta, ja me tiedämme, että että on erittäin suuria eroja jäsenvaltioiden välillä näiden resurssien ja rahojen välillä. Siis jotkut tarvitsevat rakennerahastosta tätä rahaa, jos haluamme, että säästetään rahaa energiatehokkuutta parantamalla, niin meidän täytyy näitä rahoja käyttää siellä, missä niitä eniten tarvitaan, ja meidän täytyy voida käyttää rakennerahastovaroja energiatehokkuuteen. Kiitos. Grazie, mi scuso con i colleghi. Kiitoksia, pahoittelen kun kollegat vielä haluaisivat puuttua mm, mm, keskusteluun, mutta komission jäsen on täällä jo paikalla. Kello on puoli viisi. Anna, antaisin Toijalle puheenvuoron vielä viideksi minuutiksi ja tämän jälkeen sitten menemme eteenpäin. Pyydämme anteeksi komission jäseneltä viittä minuuttia myöhästymistä. piccolo problema di, di, di, di microfono. Niin, anteeksi, täällä oli ongelma mikrofonin kanssa. Todella pahoittelen, jos puhuin liian pitkään tässä, valmist- tässä alustusvaiheessa, mutta tässä oli niin paljon asioita, että, että tarvittiin kyllä aikaa. Nyt koitan voittaa tämän ajan takaisin. Minusta uskon, että meidän olisi Euroopan komission kanssa selvennettävä tätä asiaa paremmin. Me emme halua jäykkyyttä, jos sanot, sanoitte, että täällä on tarkistuksia, jotka menevät siihen suuntaan, niin ehkä meidän olisi tehtävä tämä asia vielä selvemmäksi. Haluaisin sanoa jollekin kollegoille, että olen kyllä löytänyt paljon tukea näille prioriteeteille. Toki mm, voi olla, että täällä jotakin lähestymistavan erojakin, vaikka ei se näytä tärkeänä, että jos laitoin tänne, että erityisesti pk-yritykset, niin sehän juuri tarkoittaa sitä, että jos on suuria yrityksiä, jotka ovat mukana näissä klustereissa, niin ei näitä mm, suljettaisi pois. Menin vain eteenpäin komission lausunnosta, jossa oli vain pk-yritykset, siksi mainitsin, lisäsin tämän sanan, sanan ensisijaisesti pk-yritykset kollega Toki rekissä tuntee tämän asian hyvin. Sitten nämä asuntokysymykset ja muut asiat, mitä täällä on sanottu, ja mahdollisuudet ottaa jo muualla hyväksytyt ilman rahoitusta jääneet hankkeet tähän kohe, alue kohe, kohesio politiikan alla. Teillä on monia tärkeitä asioita. Pian voimme järjestää kokeuksen varjoesittelyiden kanssa, jonne vois, muutkin voivat tulla mukaan näin voisimme tehdä ja tehdä selväksi näitä tärkeitä asioita. Minä olen tehnyt vain vähän tarkistuksia. Jotkut niistä ovat kuitenkin tärkeitä. Tein näin, koska meidän tarkistuksemme oli se synnyttävä yhteiskeskustelusta. Sitten vielä viimeinen asia, puheenjohtaja. Olen kolmeen kertaan korostanut sitä, mitä Van Nistelroinkin sanoi, että on tärkeää, että komission – jäsenen kanssa olisi tehtävä selväksi se, että me emme voi sallia sitä, että yhteinen strategia puite hyväksytään alan delegoituna säännöksissä. Te sanoitte, että sitä ei voida hyväksyä. Minäkään en voi sitä hyväksyä, olemme samaa mieltä siis. Myös meidän ryhmämme on tässä hyvin kiinnostunut. Koko parlamentti on siitä samaa mieltä. Strategisissa puitteissa on niin tärkeitä sisältöjä, että ne ovat asioita, jotka on, on tehtävä lainsäädäntömenettelyssä on toimittava yksin, mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta pyrittävä siihen, että ne asiat, jotka koskevat synergiaa ja avainvalintoja, että näissä asioissa myös parlamentti voi ottaa kantaa lainsääntäjänä. Me tuemme regiä loppuun asti tässä asiassa, se on meidänkin kantamme. Monet tavoitteista koskevat juuri tämän valiokunnan työtä. Muista asioista kyllä sitten löydämme ratkaisut valmistelevassa kokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Toijalle myös lyhyestä vastauksesta. Ja tarkistusten jättämisen määrä aika on 3. toukokuuta kello 12. Nyt haluaisin vielä kerran kiittää Neeli Kruusia hänen läsnäolostaan. Hän on Euroopan komission varapuheenjohtaja ja hän on vastuussa digitaalisesta strategiasta ja jäsennellystä vuoropuhelusta parlamentin kanssa. Todella olemme pahoillamme siitä, että tässä tuli vähän viivästystä. Kiitämme teitä kärsivällisyydestänne. Tässä todella viisi minuuttia aikaa meni. Meillä on tunti aikaa. Nyt annamme puheenvuoron komission jäsenelle ja ensimmäisenä sen jälkeen koordinaattorit ja sitten muut kollegat. Olkaa hyvä, komission jäsen. It's a pleasure to be... On erittäin miellyttävää olla täällä paikan päällä kanssanne, arvoisa puheenjohtaja. Ja näinä päivinä mitään, mikään poliittinen keskustelu ei saa jättää taloutta huomiota. Eurooppalainen talous on jo suurempi kuin Belgiaan ja kasvaa nopeammin kuin Kiinan talous. Satoja miljardeja euroja on tässä jo mukana ja seuraavien vuosien aikana se tulee olemaan 5 prosenttia yli BKT. Ja 2016 nettikauppa voi muodostaa kymmenesosan koko kaupasta. Totta kai Investoinnit tälle alueelle ovat kaikkein tuottavimpia. Näin saadaan uusia kaupantekomuotoja, voidaan vahvistaa tuottavuutta, voidaan innovoida ja se myöskin antaa toivoa siitä, että myöskin työpaik- työpaikat elpyvät tulevaisuudessa. Digitaalisia hakemuksia tulee entistä enemmän ja myöskin palvelut kasvavat. Myöskin saadaan pilvipalveluja myöskin halvempaa tarjontaa. Ja tietysti myöskin tätä, tämä tulisi korvata erittäin hyvin. Mutta puheenjohtaja, ainoastaan jos meillä on oikeat resurssit tämän tukemiseksi, ainoastaan jos me varmistamme sen, että Eurooppa on valmis siirtymään digitaalisen aikakauteen, meidän täytyy ryhtyä toimiin nyt, koska muuten me emme voi saada hyötyjä käyttöömme ja myöskin tämä on tule, tuleville sukupolville ja taloudelle huono asia. Tässä on kolme asiaa, joita me tarvitsemme aivan erityisesti. Ensimmäinen on se, että me tarvitsemme lainsäädännölliset puitteistot, jotka, joiden avulla saadaan aikaiseksi digitaaliset yhtenäismarkkinat. Ei tarvita rajoituksia ja suuria kustannuksia. Esimerkiksi verkkovierailu kustannuksia, jotka ovat aivan hirvittäviä. Me voimme asettaa pisteen näille. Ja kiitoksia puheenjohtaja ja myöskin kiitokset Angelika Niiplerille myöskin tuestanne alustavan sopimuksen osalta. Kun kilpailua saadaan parannettua, voidaan myöskin vahvistaa hintojen laskemista ja myöskin odotan äh, täysistuntokeskustelua 9. toukokuuta. Jos me saamme aikaiseksi elävät digitaalimarkkinat, niin älkää unohtako, että me tarvitsemme myöskin resurssit, jotta sille saadaan polttoainetta. Eli tarvitsemme hyvin monipuoliset sisällöt. Me olemme nähneet, että hyvin monet eurooppalaiset ovat tässä mukana. Myöskin sääntöjä on paljon. Nyt pitää saada ääni kuuluviin. Ihmiset odottavat, että me aloitamme uuden aikakauden. Meidän täytyy myöskin osoittaa, että me voimme tämän tehdä. Ja myöskin kollegani Michel Barnier jatkaa työtään ää, äh, copyrightin osalta. Tarkoituksemme on saada aikaiseksi jotakin tästä avoimuudesta ja muutoksesta. Äh, palo, pahoittelen puheenjohtaja, että tämän hetkiset äh, muutosehdotukset ovat menneet hiukan taaksepäin, ja puhun tässä nyt erityisesti näistä kaupankäyntiin liittyvistä mahdollisuuksista. Mikäli tämä jatkuu, niin tässä ehkä menetetään tämä mahdollisuus. Julkiset palvelut ja myöskin muut tahot äh, saavat hyötyä tästä myöskin PPP-kumppanuksen kautta meidän täytyy myöskin osoittaa sitoumuksemme tälle muutokselle. Meidän tulisi aloittaa tämä julkishallinnon osalta, siis puhumme tässä itsestämme. Markkinaperustat tässä kohdin ovat jo kymmenien miljardien arvoiset. Meidän lainsäädäntöehdotuksemme, jotka liittyvät julkiseen sektoriin, stimuloisivat uusia yhteiskunnallisia hakemuksia, myöskin valvonta parantuisi ja politiikka, politiikan tekoa tässä voitaisiin parantaa. Minä varmastikin voin tässä saada teiltä tukea. Tarkoituksena on myöskin ennen kesää e- tehdä ehdotus liittyen sähköiseen identifikaation ja allekirjoitukseen. Näin me voimme varmistaa ensimmäisen EUn laajuisen sähköisen IDn käsitteen. No toiseksi myöskin se, että sähköiset allekirjoitukset saataisiin käytännönläheisimmäksi esimerkiksi kännyköiden kautta. Tämä kattaa myöskin samankaltaiset palvelut, kuten sertifioidut palvelut ja niin poispäin. Tämä tarjoaa kansalaisille uusia mahdollisuuksia toimia EUn laajuisesti. Näin saadaan myöskin uusia markkinamahdollisuuksia ja hallitukset saavat uusia mahdollisuuksia säästää rahaa. Digitaalisten yhtenäismarkkinoiden kautta meidän täytyy totta kai myöskin hyväksyä uudet kehityskulut. Kun puhuimme viime vuonna, tämä valiokunta piti pilvipalveluja prioriteettina aivan oikeutusti. Me tarvitsemme pilviystävälliset palvelut se, miten tietoja jaetaan, ja myöskin tässä vastuukysymykset ovat tärkeitä. Jotta me voimme toimia aktiivisesti tässä, niin minä aikaisemmin tänä vuonna myöskin ilmoitin pilvipalvelukumppanuuksista. Myöskin yhteiset toimet voivat tässä toimia hyödyllisenä lisänä Tämä kumppanuus on tarkoitus saada käyntiin tämän vuoden aikana. Me puhumme kumppaneille, Yhdysvalloille, Japanille ja muille, jotta voimme varmistaa, että myöskin muut maat toimivat samoilla ehdoilla. Ja sitten toinen asia on se, että me tarvitsemme verkkoinfrastruktuuria. Kun kyse on esimerkiksi radiospektreistä, niin meillä on hyvin kunnianhimoinen poliittinen ohjelma ja haluan kiittää tässä erityisesti herra Högmarkia, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Me tarvitsemme myöskin muita toimia ja laajakaistoja. Nämä kaikki uudet palvelut, esimerkiksi pilvipalvelut, virtuaaliset toimijat, tarvitsevat tukea. Muutaman vuoden aikana verkkokapasiteetin puute vaikuttaa siihen, että potentiaali heikkenee. Kaikki innovoinnit, kaikki palvelut kärsivät tästä. Ja myöskin me näemme kaikki hyödyt, mikäli onnistumme tässä. Noin puolitoista prosenttia saamme lisättyä myöskin BKTn kasvua. Tämä vaikuttaa myöskin maaseutun. Jos emme halua, että osa Euroopasta jää tässä laajakaistojen ulkopuolelle, meidän täytyy markkinoiden markkinoita saada vahvistettua. Ja totta kai myöskin Euroopan fasiliteetteja täytyy parantaa. Innovointi, rahoitus. Tar- tässä tarvitaan myöskin yksityistä rahoitusta. Kun nyt puhutaan maaseutu- ja alikehittyneistä alueista, me voisimme myöskin saada aikaiseksi verkoston, joka toimisi tässä. Ja nyt kun totesin tämän, ja minun pitäisi lisätä että tämä vaikuttaa myöskin siihen, että sähköiset palvelut toimisivat paremmin rajat ylittävästi. Ja tämä on erityisen tärkeää niille, jotka matkustavat tai tekevät kauppaa yhtenäismarkkinoiden alueella. Ja tätä tarkoitan nyt tällä lisäarvolla EU:ssa, mutta me tarvitsemme teidän tuenne ja myöskin budjettivaliokunnan kollegoiden tuen. Haluan myöskin tässä investointikuluja vähentää ja tätä on tarkoitus tehdä. Asiantuntijat kertovat minulle, että voitaisiin säästää noin 30 prosenttia esimerkiksi infrastruktuuria jakamalla se, että koordinoidaan eri toimialoja. Ja tarkoituksena on myöskin tehdä ehdotuksia tämän vuoden loppuun mennessä. Meidän täytyy myöskin in, in, investoida tulevaisuuden kasvuun vuoteen 2020 mennessä tutkimus tällä alalla voi myöskin parantaa johtajuutta ja myöskin eh, esimerkiksi haa, tässä voidaan vaikuttaa haasteisiin, ilmastonmuutokseen ja vanhenevaan yhteiskuntaan. Jotta me pysymme kilpailussa mukana, meidän täytyy myöskin tässä investoida tutkimukseen. Toivon, että todellakin voitte tukea ehdotuksia, jotka liittyvät horisontti 2020. Me tarvitsemme myöskin inhimillistä pääomaa. Pian 90 prosenttia työpaikoista on sellaisia, että tarvitaan digitaalisia taitoja, mutta jo tänä päivänä 25 prosenttia eurooppalaisista aikuisista ei ole koskaan käyttänyt internettiä. Eikä meillä ole riittävästi henkilöitä, jotka, joilla olisi korkeakoulututkinto tietotekniikasta. Tulevaisuudessa voitaisiin saada 700 työpaikkaa. Kaksi viikkoa sitten puheenjohtaja olin Roomassa. Siellä oli erittäin mielenkiintoinen kokous kolmen ministerin kanssa, jotka ovat mukana Italian digitaalisen agendan osalta. Ja minun täytyy todeta, että siellä kyllä on kovin paljon työsarkaa. 31 prosenttia Italian kansalaisista ei ole koskaan käynyt verkossa, joten tässä nyt on kyllä hyvin paljon työsarkaa vielä. Nyt puhutaan nuorisosta ja työttömyydestä, niin luku on aivan hirvittävää. Se on liian suuri mahdollisuus hylättäväksi. Me emme voi tuottaa pettymystä nuorille näin. Meidän täytyy saada heistä digitaalisia kansalaisia, jotta he voivat pysyä myöskin tuottavina. Heillä pitäisi olla taitoja, jotka tunnustetaan ja että he myöskin voivat kasvattaa potentiaalia. Minä tein työtä komission kollegoiden kanssa ja myöskin yksityisen sektorin kanssa. Ja tarkoituksemme siis Barossa ja minä olemme pyytäneet kaikilta jäsenvaltioita digitaalista kilpailua, jotta voitaisiin tässä toimia omaisesti. Esimerkiksi yhdessä kuningaskunnassa näin on jo toimittu. Osalla teistä on ollut mahdollista tutustua tähän. Jokainen maa tarvitsee dynaaminen, dynaamisen lähtökohdan. Ja tässä täytyy keskittyä tavoitteeseen näillä eri sektoreilla niin, että jokainen saa samanlaiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset mahdollisuudet. Ehkäpä tiedätte, jonkin mahdollisen kandidaatin jäsenvaltiosta, niin mikäli näin, niin kertokaapa siitä hallitukselle, koska on erityisen tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on oma tällainen digitaalinen huippuosaaja. Minä seitsemän jäsenvaltiota on jo täällä tällaisen ehdotuksen tehnyt ja minä odotan myöskin, että tapaan muut jäsenvaltiot 7. kesäkuuta, siis nämä muut digitaaliset huippuosaajat – Ja sinne tullaan sitten myöskin kertomaan hiukan, että mistä on kyse tässä haasteessa. Kun kaikki ö, ovat toiminnassa, niin se on kyllä mahtava resurssi. Näin voidaan hiukan hieno säätää näitä toimia kansallisella tasolla. Näin ollen ei ainoastaan Bryssel tässä määrää tämän kaltaisista toimista, vaan tämä tapahtuu todellakin kansallisella tasolla. Kansalliset tarpeet tässä äh, toimivat inspiraation lähteenä. Viime vuonna, kun äh, puhuttiin tästä komission työohjelmasta, niin te identifioitte turvallisuuden prioriteettina. Ei ole mikään uutinen, että kaikki nämä äh, puitteet eivät ole turvallisia. Tämä on aina ollut yksi niistä asioista, jotka otan huomioon, varsinkin kun ajattelen tässä omaa vastuutani, kun puhun siis näin monista eurooppalaista, jotka eivät koskaan käyneet internetissä, koska he eivät luota nettiin. Ja meidän täytyy voida osoittaa, että sen käyttö on turvallista. Muistuttaisin myös, että aivan hiljattain, puhun nyt omasta maastani, meidän maastamme. Alankomaissa sadat tuhannet ihmiset joutuivat tässä tällaisten viestien kohteeksi. Nämä olivat hyvin vakavia ihmiset, eivät oikein tienneet, mistä tässä oli kyse. Ihmiset eivät siis saaneet tietoa, mutta miettikääpä miltä tilanne näyttää seuraavien vuosien aikana, jos tällainen verkosto kaatuu kun tätä käytetään entistä enemmän esimerkiksi kaupankäynnissä, terveydenhuollossa ja päästään myöskin syrjäseuduille. Emme totta kai voi eh, kaikkia asioita ottaa huomioon. Myöskin kyberhyökkäykset ovat tässä kyseessä. Yritykset pystyvät kyllä hallinnoimaan näitä riskejään. Tarkoituksena on myöskin hyväksyä eh, eurooppalainen strategia internetin turvallisuuden osalta. Tarkoituksena on jakaa kriittistä tietoa, eri vaatimuksia ja myöskin, että pystytään antamaan aloitekykyä yrityksille ja myöskin riskinhallinta on tässä mukana. Minä todella odotan keskustelua näistä asioista, kun meillä on vuosittainen digitaalinen kokous 21.22. kesäkuuta. Ja on hienoa puheenjohtaja, että tänä vuonna tämä tulee olemaan todellakin toimielinten välinen tapahtuma. TSK, Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja komissio ovat mukana sitä järjestämässä ja haluankin kiittää teitä ja hallintoanne siitä, että olette auttaneet tämän kokouksen järjestämisessä. Ja tämä myöskin sitten vaikuttaa meidän puoliväliarviointimme digitaalisesta agendasta. Tässä tarjotaan sitten yksityiskohtaista tietoa. Äh, hyvät naiset ja herrat, Euroopan laajuisesti kaikissa maissa ja hallinnon kaikilla tasoilla jäsenvaltiot toteuttavat äh, vastaavia strategioita. Meidän täytyy osoittaa niille, että EU on mukana parantamassa kasvua, luomassa työpaikkoja ja äh, luomassa tehokkuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy investoida tietoteknologiaan nyt, tänä päivänä. Ja tulevaisuudessa, jos pieni yritys haluaa kasvaa tai siirtää kotipaikkaa, niin nämä yritykset tulevat tarvitsemaan juuri näitä tietoja laaja, onko niillä laajakaista, onko niillä eri, pääsy eri verkostoihin, onko äh, lainsäädännön puitteisto kunnossa. Kun näitä kysymyksiä esitetään Euroopassa, niin meidän täytyy varmistaa, että nämä saavat myöskin oikeat vastaukset. Meidän täytyy rakentaa hyvä sähköinen EU. Kiitos. Grazie veramente al commissario. Suuret kiitokset komission jäsenelle. Nyt annan puheenvuoron heti koordinaattorille kolme minuuttia. Del Castillo ensimmäisenä, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset, hyvä komission jäsen Cruz, komission varapuheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Kaksi ja puoli vuotta melkeinpä on mennyt siitä, kun tämä vaalikausi alkoi. Olemme siis nyt puolivälin Crowilla kun nyt tätä aikaa symbolista käännettä ajatellaan, niin varmaankin voidaan todeta, että se että kun ajatellaan, miksikin tätä kutsutaan, tätä tapaamistamme, siis jäsennelty vuoropuhelu, teidän pääosastonne, teidän tämän asian, siis digitaalisen agendan vastuuhenkilön ja tämän valiokunnan välillä, niin on sanottava, että nämä kaksi ja puoli vuotta ovat olleet erittäin myönteisiä. Tässä valiokunnassa ja tälle valiokunnalle te olette olleet hyvin lähellä ja varmasti toisinkin päin tämä on totta. Osoituksena tästä haluaisin sanoa, että 21.22. kesäkuuta pidetään täällä parlamentin tiloissa digitaalinen yleiskokous. Tämä osoittaa, kuinka tiivistä yhteistyötä teemme välillämme. Tämän lisäksi tekin mainitsette sen, kuinka tiivistä yhteistyötä ja tiivitä samoja ta- tavoitteita meillä on ollut näissä asioissa ja radio taajuusasioissa ja roissa varmastikin voidaan sanoa, että kun katsotaan tätä vaalikauden puoliväliä ja sen tuloksia teidän kanssanne, kun ajatellaan teitä tämän alan vastuukomissaarina, niin kyllä tämä tulos on hyvin myönteinen. Hyvin lyhyesti pari asiaa. Mainitsitte toisen niistä puheessanne, mutta toista käsittääkseni ette. Tämä ensimmäinen, jonka mainitsen, koskee maailmanlaajuista konferenssia televiestinnän alueella. Tämä VICT kansainvälinen telekonferenssi, joka pidetään joulukuussa ja siellähän käsitellään kansainvälisiä televiestintä äh, sääntöjä. Te tunnette tämän erittäin hyvin. Viime vuonnahan olimme siellä yhdessä Nairobissa tuolloin. Siellä puhuttiin kahdesta välästä siitä, kuinka voitaisiin kehittää internetin hallitusta – tällainen bottom-up lähestymistapa olisi säilytettävä ja monisektoriaalinen internetin hallinnointi olisi säilytettävä. Se on, olisiko tämä tärkeää vai olisiko toimittava niin kuin esimerkiksi Venäjä ja Kiina ehdottavat niin, että olisi enemmän hallitusten valvontaa internetissä. Tämä on asia, joka tulee olemaan esillä myös Genevessä. Meillä on yhtäällä Venäjä ja Kiina ja toisaalla Eurooppa ja Yhdysvallat. Ja nyt on käynyt niin, että Brasilia, joka alun perin näytti olevan lähempänä Venäjää ja Kiinaa, onkin nyt kallistunut enemmän Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin kannalle, eli sille kannalle, että säilytetään internetin hallinnointi monisektoriaalisena Meillä on myös, Brasiliahan johtaa monia latinalaisamerikkalaisia valtioita ja kuten tiedätte, Brasiliassa pidetään, oliko se nyt lokakuussa vai joulukuussa kokous, jossa johon muuten lähtee tästä valiokunnasta valtuuskunta. Niin, siellähän olimme ihan muutama viikko sitten. Itse asiassa tästä, tästä valiokunnasta oli siis valtuuskunta pari viikkoa sitten ja meiltä kysyttiin, että aikooko tämä valiokunta olla mukana kyseisessä kokouksessa. Joka tapauksessa tämän hyvin tärkeä kokous tulevaisuutta ajatellen, niin haluaisin tietää, mikä on asian nykytilanne ja mikä rooli tässä tulee olemaan komissiolla. Sitten tästä pilvilaskennasta. Komission jäsen mainitsi tämän asian. Kyseessä on hyvin tärkeä asia, ei ainoastaan kilpailukyvyn kannalta. Sehän tuo sitä lisää mutta Se on myös luonteeltaan hyvin horisontaalinen ja se kiihdyttää eh, digitaalisia sisämarkkinoita. Haluaisin vain, että vahvistaisitte sen, onko niin, että komissio kesäkuun loppuun mennessä esittelee ehdotuksensa. Voisitteko mahdollisesti antaa joitakin eh, eh, vähän esimakua siitä? Kiitoksia sitten Tikao. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsentä tästä esityksestä, jonka olemme saaneet kuulla ja toivotan tervetulleeksi komission aloitteen eh, järjestää tai jatkaa tällaisen digitaalihuippukokouksen järjestämistä. Viime kesänähän tällainen järjestettiin ja olen aivan vakuuttunut siitä, että kun meillä tänä vuonna on uusia haasteita, niin äh, on aivan äh, varma, että saadaan nämä äh, digitaaliselta huippukokoukselta jälleen hyviä tuloksia. Rouva komission jäsen, voisitteko tehdä hiukan tarkempia mm, tai kertoa meille yksityiskohdista liittyen tähän digitaaliseen allekirjoitukseen. Olisi erittäin kiireistä ja erittäin tärkeää, että Euroopan unionilla olisi järjestelmä, jossa digitaalinen sähköinen allekirjoitus vastavuoroisesti tunnustetaan. Olisi myös tärkeää, että meillä olisi sähköistä identiteettiä sähköistä tunnistamista koskeva yhteinen järjestelmä. Kun ajatellaan eh, sitä, että jäsenvaltioilla on erilaisia järjestelmiä, niin tämähän on aivan luonnollista, mutta myös eh, samojen eh, palvelujen turvatasot ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa ja tämä tekee hyvin vaikeaksi sen, että yhdestä jäsenvaltiosta voisi päästä käyttämään tietynlaista palvelua toisen jäsenvaltion alueella – koska nämä turvajärjestelmät todella ovat erilaiset. Tarvittaisiin komissiolta nyt mitä pikimmin ehdotuksia ja meidän tulisi voida varmistua siitä, että käytännössä alueellista ja jäsenvaltiotason viranomaiset voisivat luottaa tällaiseen yhteiseen järjestelmään. Tämä olisi kyllä erittäin tarpeellista mitä sähköiseen allekirjoitukseen tulee. Toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, pilvipalvelut ja ne kumppanuudet, joita Euroopan unioni voi tehdä tai kumppanuus, kumppanuussopimusta, jota se voisi solmia. Euroopan unionilla täytyisi olla pilvipalvelun suhteen jonkinnäköinen ajatus, jonkinnäköinen yhteinen kanta eh, standardista, turvallisuudesta, tietojen omistajuudesta, puitesopimusmallista, ajatellen erityyppisiä sopimuksia niin, että meillä olisi kerta yhteiset Euroopan unionin eh, säännöt ja myös yhteiset rahoitusresurssit ja näin tätä kautta eri jäsenvaltiot voisivat tätä palvelua kehitellä. Sitten vielä viimeinen asia, jonka halusin nostaa esiin, liittyy yhdentyneeseen Eurooppaan kauppaan 9,5 miljoonaa euroa ollaan varaamassa Euroopan tason järjestelmien yhteen sovittamiseen. Ja mitä esimerkiksi laajakaistaan tulee, niin se on äärimmäisen tärkeää, että saat, voidaan saattaa loppuun päätökseen todella myös digitaaliset sisämarkkinat, toimivat sisämarkkinat. Lopuksi toteaisin, että tarvitaan Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla toimia, joiden kautta voidaan rohkaista nuoria erityisesti, mitä tulee viestintään ja niin edelleen koska heissä on valtavaa potentiaalia, jota ei vielä ole tarkasteltu. Kiitos. Andersdotter. Kiitoksia sitten kollega Andersdotter. Hei, Um, ehm, first skulle jag ta- Hei. Aivan ensin haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän on löytänyt kalenteristaan aikaa tulla keskustelemaan tänne. Sinä viittasit puheenvuorossasi eri kysymyksiin ja kysyisin, mitä mieltä olet ylipäätään teollis- ja tekijänoikeuksista, niiden rajoituksista, vapauksista ja mitä mieltä olette siitä, että väitetään tarvittavan tällaisia poikkeuksia teollis- ja tekijänoikeuksiin ja samoin mitä tulee tähän turvallisuusstrategiaan, niin kysyisin, että mitä mieltä komissio on kyberturvallisuudesta, miten se tulee ottamaan huomioon toimia ja vaatimuksia, jotka liittyvät yksityiseen sektoriin, koska yksityinen sektorihan omistaa useimmat kriittisistä infrastruktuureista, joista nykyään olemme niin kovin riippuvaisia. Kiitos. Grazie. La parola collega Ford. Kiitoksia sitten kollega Ford. Thank you. And Commissioner, I'd like to thank you. Kiitoksia Olemme iloisia siitä, että te olette nyt todella digitaalimarkkinat ottanut asiaksenne. Ensinnäkin digitaalinen kuilu, alueet, joilla on nopeat laajakaistayhteydet ja sitten taas toisaalta alueet, joilla näin ei ole ja nämä alueet, joilla ei ole pääsyä esimerkiksi laajakaistaverkkoon, joutuvat talouselämän ulkopuolelle. Hyvä, että viittasitte radiotaajuuskysymykseen, koska maaseutualueita on todella vaikea saavuttaa muuten. Tähän tarvitaan mobiiliratkaisuja, mobiiliteknologiaa. Kiitos siitä, että otitte radiotaajuudet esiin. On edelleen mm, alueita, joiden kohdalla ehkä täytyy todistaa se, että investoinnit kannattavat, koska, esi- koska todella kysyntää on. Esimerkiksi kuluttajat sitoutuvat äh, tiettyn palvelun ostamiseen ennalta ja näin voivat painostaa näiden palvelujen saamiseksi. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän ja näin ehkä todella myös kuluttajien kysyntä voidaan entistä paremmin ottaa huomioon. Sitten investointi, investointien esteiden purkamiset. Kyllä varmaan aika paljon voidaan tehdä olemassa olevan infrastruktuurin jakamiseksi esimerkiksi julkisen ja yksityisen kumppanuuden välillä. Näitä esteitä tulisi purkaa eikä nostaa esiin uusia. Sitten mitä tulee yksityisiin investointeihin, investointisäännöissä me olemme itse asiassa asettaneet uusia esteitä. Esimerkiksi mitä pankkilainsäädäntöön tulee, Ekon valiokunnassa, omassa valiokunnassa olemme vahvistaneet pankkien omaa pääomavaatimuksia, mutta meidän tulisi pikemminkin innostaa investointeihin esimerkiksi näiden hankebondien kautta 50-50 osuudet esimerkiksi. Nämähän ovat pankeille vähemmän riskialttiita investointeja. Olisi hyvä, jos myös komissio ja tämä valiokunta voisivat näitä asioita nostaa esiin ja myös te todella komissiossa. Sitten Solvenssi 2 lainsäädäntö. Vastikään hän sitä on muutettu, koska kustannukset olisivat olleet huimat pitkän aikavälin sitoumuksia ajatellen. komission täytyy kyllä vielä katsoa näitä yksityiskohtia prosenttia, koska esimerkiksi yhden an luotoissa ongelmia vielä on. Ja tässä saadetaan itse asiassa ottaa myös huomioon A-luokituksen lisäksi esimerkiksi B-luokitus. Ja ajatellaan eläkerahastoja, nehän jätetään näiden investointien ulkopuolelle, jos näitä vakuusehtoja tiukennetaan. Eli meidän täytyy löytää investoijia, investointeja muualta ja meidän täytyy katsoa, mitä meidän rahoituspalvelulainsäädäntömme tekee, ettei se estä yksityisiä sijoittajia toimimasta. Kiitos. Kiitoksia tähän koordinaattoreiden kierrosten päätteeksi. Annan puheenvuoron komission jäsenelle ja sitten muut kollegat voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia Kiitos näistä erittäin rakentavista kysymyksistä. Näin minä saan mahdollisuuden myös tässä nyt ehkä mennä enemmän yksityiskohtiin kuin äsken. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että te olette olleet erittäin rakentavia ja yhteistyö parlamentin kanssa on ollut rakentavaa, hedelmällistä. Ja olen tästä täysin samaa mieltä, että olette hyvä kumppani ja olen sitä mieltä, että teidän panostuksenne on hyvin tärkeä ja kautta poliittisten ryhmien, tietenkin poliittisten ryhmien välillä epäilemättä on välillä mielipideeroja. Aika tylsähän olisi, jos kaikki aina olisivat kaikesta samaa mieltä, mutta kaiken kaikkiaan Euroopan parlamentin linja on hyvin selvä ja mm, on hyvä, että täälläkin ymmärretään, että meillä on kiire. Euroopan tilanne muuttuu ja maailmanmarkkinoiden tilanne muuttuu. Tämä minä olen tietenkin usein maininnut ja sallitte ehkä, että mainitsen tämän jälkeen minä olin edellisessä toimessani hyvin painavasta salkusta vastuussa, mutta tämänhetkinen salkkuni on vieläkin haastavampi, koska se on lähempänä ihmisiä ja minä olen tässä ikään kuin ero tuomari Ja tietenkin pelisäännöt, kun taloudesta puhutaan, niitä on kunnioitettava, mutta tässä tapauksessa kyse on taloudesta – kyse on työpaikkojen luomisesta, mutta kyse on myös asiakokonaisuudesta, joka on äärimmäisen lähellä ihmisten arkea, osa heidän arkeaan. Ja nyt kun talous- ja rahoitustilanne on hyvin tiukka, niin ja kun ajatellaan nuorisotyöttömyyslukuja, jotka ovat aivan mahdottomia hyväksyä, meidän on todella tartuttava digitaaliseen agendaan, ajettava sitä tehtävä yhdessä kaikkemme. Parlamentin neuvoston ja komission. Meidän on saatava näitä uusia mahdollisuuksia nyt luotua. Kaksi asiaa, jotka Pilar mainitsi. Internetin hallinto on edennyt ja sinä olet ollut tässä työssä mukana ja olen juuri saanut tietoa. Internetin hallintofoorumin mielestäni ei tulisi muuttaa luonnettaan. Se on ei sitova ja eri sidosryhmien yhteinen foorumi, mutta sen tulisi myös nostaa profiiliaan. Olen ihan samaa mieltä tästä. Ja todella tarvitaan syvällistä keskustelua. Eri asioita on nostettava esiin, mitä internetin hallintoon tulee epäilemättä. Minä olen ehdottanut tällaista internet mm, pakettia, joka jotenkin tätä internetin kehitystä ohjaisi. Ja kiitos Euroopan parlamentin ja erityisesti ITRE-valiokunnan yhteistyö on ollut erinomaista. Meillä oli ensimmäinen valmisteleva kokous 24. tammikuuta ja parin päivän kuluttua tulee, pidetään seuraava kokous ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että me todella ää, Euroopan unionina kansainvälisesti internetneuvotteluissa edustamme yhdessä. Ja myös Brasiliassa tullaan käymään keskusteluja ja me luonnollisesti seuraamme toinen toistamme ja mm, luonnollisesti olisi järkevää varmaan myös isän, isäntiemme kannalta, jos Euroopan unioni toimisi yhtenäisenä. Ruva Tikau joutui poistumaan mm, hän joutui poistumaan. Kyse ei suinkaan ollut siitä, että hän ei olisi ollut asiasta kiinnostunut, vaan siitä, että hänellä oli muita velvoitteita samaan aikaan. Hän puhui sähköisestä allekirjoituksesta. Ensi kun lopussa teen ehdotuksen sähköistä allekirjoittamista allekirjoitusta koskevan direktiivi suhteen, samoin sähköinen henkilötodistus. Tässä tarvitaan vastavuoroista tunnustamista, tämä on oltava rajat ylittävä. Ja tähän liittyy tietenkin myös muut palvelut ja tietenkin tässä tarkoitan ihan sähköisiä toimituksia, sähköisten asiakirjojen saatavuutta, tiedon säilyttämistä ja niin edelleen. Siis meillä on tällainen laaja kuulemiskierros järjestetty, saimme satoja vastauksia, ne on analysoitu ja näin nähdään, että näitä e-allekirjoitus, e-henkilöllisyyskysymyksiä todella täytyy tarkastella. Sitten verkkojen Eurooppa-hanke, se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista. Se ei kuitenkaan liity yksin omaan laajakaistaan, myös palveluinfrastruktuureihin, kuten turvallisempi internetohjelma. Ja halutaan lisää kasvua, uuden aikaistaa talouttamme, parantaa tehokkuutta tiukkuutta EU-budjetin suhteen ja niin edelleen. Eli me todella tarvitsemme myös kannustimia markkinoille investoida. Ja kun puhutaan tästä hankkeesta, niin keskitytään juuri eh, verkkojen Eurooppa-hankkeessa eh, puhutaan erityisesti eh, maaseutualueista, on huolehdittava myös siitä, että potentiaaliset sijoittajat saavat pitkän aikavälin rahoitusta niin, että kaikki voittavat. Orpo-teoksista Michel Barnier tällä hetkellä tekee työtä. Ja mitä teollisia tekijänoikeuksiin tulee, halutaan myös digitaalisten orpo teosten suhteen selkeyttä. Ilman oikeudellista varmuutta tätä materiaalia ei voi säilyttää e, eikä saattaa käyttöön. Siinähän menisi sadan vuoden työ, työt ikään kuin hukkaan. Tätä emme missään nimessä halua. Sitten Rova Ford puhui laajakaista tota, hinnoista. Hän äh, mielestäni teki erittäin kiinnostavia ehdotuksia. Puhun niistä kollegojeni kanssa, jotka näitä asioita ajavat, mutta ylipäätään nämä laajakaistojen hintojen alentaminen olemme käynnistämässä vaikutusarvioinnin ja laajan kuulemiskierroksen ja tulemme vuoden loppuun mennessä tekemään tästä aloitteen. Otamme huomioon tavoitteen siitä, että meillä on oltava paremmat infrastruktuurit ja meidän on ylipäätään koordinoitava infrastruktuuriemme käyttöä paremmin ja myös läpinäkyvämmin niin, että että myös esimerkiksi lupamenettelyt saataisiin nopeammaksi. Rakennerahastojen käytöstä vielä aivan oikein Rova Ford viittasi tähän. Mitä tulee nopean laajakkaista hankkeisiin myös äh, maaseutualueilla. Me tuemme juuri vähiten kehittyneitä alueita, pk-yrityksiä ja tietenkin vähähiilistä teknologiaa, infrastruktuuria ei rahoiteta siirtymäkauden alueilla eikä rikkailla alueilla. Tässä todella keskitytään vähiten kehittyneisiin alueisiin, maaseutualueisiin, joiden suhteen nämä välineemme voivat saada aikaan suurimman muutoksen, siis rakennerahaston kautta. Kiitos. Grazie. Secondo giro. Kiitoksia. Sitten seuraava puheenvuorokierros. Kun otetaan huomioon, kuinka paljon aikaa meillä vielä käytettävissä ja kuinka paljon meillä on puhujia, niin kaksi minuuttia olisi puheaika. Kollega Merkis. Ja. Eh, dank u wel, commissaris, voor uw komst vandaag en voor uw... Eh, kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitoksia siitä, että olette täällä ja kiitoksia myös alustuksestanne. Luulen, että todellakin kun puhutaan markkinoista, niin on todella nähtävä nämä markkinat ottaen huomioon hallitukset ja niiden toiminnat. Tietenkin usein meillä on kaksi napaa, jotka ovat toistensa vastaisia. Hyvä komission jäsen, minä uskon, että tässä meillä ei ole samaa kantaa kuin teillä. On toki hyvä, että voisimme, voisimme poistaa nämä liialliset roomin kustannukset. Tämä on aivan totta nämä liialliset verkkovierailukustannukset. Kyllä markkinoita on tässä asiassa korjattava, mutta en usko, että meidän olisi päästävä nollasummaan. Ei markkinat myöskään tarvitse liian raskasta poliittista puuttumista. Emme ole vielä siinä vaiheessa. Varmastikin tilanteeseen on puututtava, mutta vain tiettyyn rajan asti. Mitä sitten tulee näihin pilvilaskentakysymyksiin, olen yhtä mieltä Tikaan kanssa. Me tarvitsemme lisää toimia. Meidän on vahvistettava eh, tämän eh, tietotekniikan turvallisuutta, on pidettävä kiinni henkilötietojen luottamuksellisuutta ja luottamuksellisuudesta. Jatkuvasti on vuotoja arkaluontoisissa asioissa, kuten terveydenhuollossa ja julkisessa tiedossa. Näitä asioita voida markkinoiden kautta ratkaista. Sitten tarvitaan on otettava huomioon uudet tekniikat. Tämä on aivan totta. Meidän on pohdittava, millaisia mahdollisia porsareikiä on olemassa ja kuinka, kuinka markkinat voivat ne ratkaista. Sitten kaapelikysymyksiin. Tehän tiedätte, että kaapelin avaamista on jo kymmenen vuosia keskusteltu Alankomaissa. Komissio on nyt päättänyt, että kaapelitoimijoiden olisi vapautettava verkostonsa. Näinhän ei vielä ole Hollannissa. tästä asiasta annettiin lainsäädäntö, joka kumottiin ja tuomioistuimissa on sanottu, että, että Alankomaiden kaapeli ei tule olemaan avointa. Missä te olette menossa? Olet, vastustatteko kaapelien avoimesta? Onko tämä komission päätöksen vastainen ajatus? Mitä te ajattelette? Täm, siitä, kuinka tämä päätös vaikuttaa kaapelioperaattoreiden pörssimenemisestä. Sitten toinen asia, johon pitäisi puuttua, josta tekin puhuitte, koskee tätä no disconnecting strategies-asiaa. Herra Van Gutenberg on teidän nimittämänne niin, ettei mitään katkoksia tule. Havaitsemme että ongelmia on kuitenkin paljon, kun ajatellaan verkon, verkkokatkoksia vaikka Syyriassa tai Kiinassa. Haluaisin tietää, missä te olette menossa strategiassanne, kun pyrkimyksenä on välttää internetin yhteyksien katkeileminen. Kiitoksia sitten kollega Nible. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Myöskin minä haluan aivan aluksi tässä kiittää komission jäsentä hänen vierailustaan ja siitä, että voimme käydä avointa vuoropuhelua tänään iltapäivällä. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin, arvoisa komission jäsen, tekin varmasti olette seuranneet sitä, että me jo muutamien kuukausien ajan olemme käyneet parlamentin eri valiokunnissa keskustelua ACT-sopimuksesta ja parla- parlamentti ja vastaava valiokunta, eli ulkoasian ulkomaankauppavaliokunta on tätä käsitellyt muutaman vuoden. Meillä on myöskin päätöslauselma. Tällä viikolla Aktan asiakirja on meillä esityslistalla ja myöskin kaikissa valiokunnissa edelleen keskustelut ovat käynnissä. Minä tiedän, että komissio on antanut tämän sopimuksen Euroopan yhteisön tuomioistuimen tarkastettavaksi mutta tuomioistuimen nyt tulee tämä sopimus kuitenkin tarkistaa. Minä en nyt pyydä, että puhutte tästä menettelystä, vaan haluaisin nyt kuulla teidän oman mielipiteenne liittyen aktasopimukseen. Te olette eh, digitaalista agendasta vastaava komission jäsen. Eh, komissio on allekirjoittanut sopimuksen ja nyt sitten puhumme, että mitkä asiat puoltavat sopimusta, mitkä ovat sitä vastaan tästä lausunnosta joka on Anders Dotterin lausunto, että siteran, hän toteaa kohdassa kolme, ja tämä hän pätee, toteaa, että akta äh, äh, Tarkoituksena on vahvistaa Euroopan teollisuutta, mutta Euroopan parlamentti yhdessä digitaalisen agendan tavoitteiden kanssa on se vastainen ja tarkoituksena saada uusia eurooppalaisia investointeja verkon verkon avoimuutta ja parantaa myöskin PK-yritysten toimintaa. Minä siteraan, koska tässä nyt on hiukan tällaisia arvo vastaväitteitä ja haluaisin myöskin kuulla vastaavan komission jäsenen mielipiteen. Josta toinen asia, josta mielelläni haluaisin puhua. Muistelen, että tässä on joitakin kilpailu, kilpailutoimintaa, jotka liittyvät näiden suurten toimijoiden kilpailutilanteesta, olipa kyse nyt sitten Applesta tai Facebookista. Nämä menettelyt ovat, eivät taida olla teidän alaisia, mutta me olemme myöskin puhuneet tästä verkon neutraaliudesta. Ja on olemassa hyvin paljon yrityksiä, jotka nyt eivät ehkä ole täysin monopoliasemassa, mutta kuitenkin tätä keskittymistä tapahtuu. Ja tässähän on aina sitten myöskin olemassa väärinkäsitysten mahdollisuus. Olisin kysynyt näistä menettelyistä. No sitten puhuitte pilvipalveluista, mm, se on tärkeä asia, mutta kysyisin vielä liittyen tähän Euroopan digitaaliseen agendaan, että missä nämä eurooppalaiset pelaajat ovat tuossa digitaalisessa ympäristössä mukana. Esimerkiksi älypuhelimet ja tekninen kehitys. No, me eurooppalaiset emme varmasti enää pysy yhdysvaltalaisten tai muiden tarjoajien välillä, eh, perässä Onko sama tilanne nyt pilvipalvelujen kohdalla? Kysyn tätä. Missä eurooppalaiset pelaajat ovat siinä ja millaista tukea esimerkiksi Horisontti 2020 ohjelman kautta voitaisiin tarjota? Koska meilläkin on tietotaitoa. Ajatellaan nyt esimerkiksi näitä palveluja verkossa, on paljon PK-yrityksiä, joilla on valtava potentiaali Euroopassa. Mielestäni niitä pitäisi vahvistaa, koska muissa asioissa ehkäpä sitten muut maat ovat kyllä edelläkävijöitä. Kiitos. Prodi. Kiitoksia sitten Prodi. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Nämä infrastruktuurit tulevat varmasti olemaan hyvin tärkeitä kestävyyden kannalta. Me todellakin, meillä on tärkeää, että vähennämme luonnonvarojen käyttöä. Ja tämä merkitsee suurta potentiaalia. Informaatio- ja viestintätekniikka tarjoaa suurta potentiaalia on siis mahdollisuus dematerialisoida monia toimiamme. Tällä hetkellä on sellainen ristiriita, että on useita verkostoja, joihin on vapaan pääsy, mutta ne perustuvat siihen, että kerätään tietoja kuluttajien tottumuksista ja käyttäytymisestä ja itse asiassa näin rohkaistaan aina vain enemmän käyttämään ja kuluttamaan enemmän luonnonvaroja. Ongelma koskee siis myös sitä, kuinka sisältöjä käytetään. Olisi tutkittava tapoja, joilla voitaisiin kannustaa rakentamaan sellaisia sisältöjä, jotka on suunnattu henkilön sisäisen kasvun olisi siis annettava tällaista tietoisuutta. Ja tässä mielessä olisi myös säilytettävä tämä tarve pyrkiä mm, dematerialisoimaan yhteiskuntaa, poistamaan materian merkitystä. Tämä on myös objektiivisesti on tärkeä, kun ajatellaan, mitä kollega Merkki sanoi näistä toimintatavoista – olisi tärkeää, että olisi todella eurooppalaisia verkastoja, eikä enää puhuttaisi tästä verkkovierailu-sanasta ollenkaan. Se juuri heijastelee tätä ei-eurooppalaisuutta. Kollega Prodi. Kiitoksia. Sitten kollega Langen. Langen, prego. Ja, ich hab, äh, Ihan lyhyt kysymys vain. Kollega, aa, sieltähän jo äh, taas saapuukin, tästä jo puhuikin. Kysyisin äh, vielä tehtävästä välituloksesta Theodor von Gutenbergin tehtävän suhteen. Hän on teidän internetlähettilänne. Sitten aktasta. Oletteko te komissiossa, äh, komission sisällä pohtineet äh, tätä allekirjoittamista tuolloin aikoinaan, vai oliko teistä aivan itsestään selvää, että allekirjoitetaan? Tämä on tärkeää meille, sillä jos me emme tulevaisuudessa voi luottaa siihen, että komissio tarkastelee kansainvälisten sopimusten vaikutuksia etukäteen, niin meidän täytyy olla entistäkin tarkempia. Kiitos. Kiitoksia. Tässä olivat puheenvuorot nyt komission jäsen, olkaa hyvä. Why not starting with the last question? Miksenpä aloittaisi viimeistä kysymyksestä, kun puhuttiin näistä eri eh, strategioista. Pari jäsenistä ne puhui tästä asiasta. Ja nyt aloitan tässä Karl Theodor Guttenbergistä. Minä olen jo aikaisemmin selventänyt, miksi pyysin häntä auttamaan meitä. Hän on hyvin kyvykäs henkilö, kun puhutaan näistä verkostoista. Kun me puhumme hyvin arkaluontoisesta alueesta tässä No Disconnect-strategiassa, tässä on hyvin tiivistä yhteistyötä. Tiedätte, että hän on hyvin paljon vahvasti mukana tässä strategiassa – ja Zugutenberg on tehnyt aivan erinomaista työtä. On aivan liian aikaista tehdä selkoa siitä, että mitä on saavutettu. Me olemme hyvin tiiviissä yhteydessä häneen ja hän todellakin tuli viime viikolla Brysseliin ja oli myöskin mukana näissä pohdinnoissa, että miten me tätä asiaa käsittelemme – kun puhutaan arabikeväästä, niin ei tässä nyt ajatella, että asia on hoidettu. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että kyseessä on edelleenkin alue, eh, johon täytyy kiinnittää melkoisesti huomiota. Mutta kun nyt puhutaan näistä toimista hänen kanssaan, niin hän käyttää omaa verkostoaan, meidän verkostoamme saadakseen lisää tietoa, osallistumista. Ainoastaan matkakulut korvataan mitään muuta palkkiota ei tästä anneta. Ja olen täysin varma siitä, että melko piankin voin toivottavasti kertoa teille enemmän siitä, mistä tässä on kyse. No, Syyria kun nyt tässä äh, käsitellään muitakin maita ja ainoastaan arabikevään maita, niin Syyriakin on tässä hyvin tärkeä alue. Minun ei varmastikaan tarvitse äh, kertoa teille, että tämä on vielä arempi aihe ja se, mitä me tässä pyrimme tekemään, se, että emme ainoastaan halua antaa suuntaviivoja, vaan myöskin antaa suuntaviivoja eurooppalaiselle teollisuudelle ja myöskin yritykselle tietoa siitä, että miten ne voivat toimintaansa muokata niin, että ihmisoikeudet otetaan huomioon. Ja tässä tietysti ihmisoikeus, demokratian välinettä käytetään, jotta voidaan, tuo, voidaan tukea näitä toimia ihmisoikeuksien loukkaamisessa tieto- ja viestintäteknologian kautta kesäkuussa 2012 saadaan tuloksia ja myöskin tutkimussalkkua käytän tässä strategiassa. Ja ensi vuonna sitten tarkoituksena on myöskin nettipalvelujen turvallisuutta parantaa – No sitten nämä tulevaisuuden ohjelmat, niin tarkoituksenamme on kehittää verkostoja, joita ei valvota ollenkaan. Ja tarkoituksena on myöskin tarjota yrityksille mahdollisuuksia testata tätä valvontaa. Ja tämä tehdään siis myöskin tiivissä yhteistyössä korkean edustajan kanssa. Ja en ole vielä hetkeäkään katunut sitä, että pyysin herra sun mukaan tähän. Hän on tehnyt mielestäni hyvää työtä. No nyt tämän todettuani, ja kun nyt aloitimme äh, puhe tästä verkkoneutraaliudesta, äh, kollega Niebler tästä puhui. Tiedät, että jäsenvaltioiden sääntelijät ovat tässä mukana. Niiden tulisi antaa minulle tietoja avoimuudesta, blokeista, näistä vaihdoksista. Tässä nyt on hiukan viivettä näkyvissä. Ja nyt minulla on luvattu, että toukokuussa saataisiin raportti toukokuun puolessa välissä saataisiin ö, kyselykaavakkeen lopputulokset. Ja tämä on tärkeää meille, että saamme tietää, ja totta kai sitten myöskin teen selkoa tilanteesta ja päätämme, miten saamme lisää apua ja ehkä hiukan tiukempiakin toimenpiteitä. Minulle on äärimmäisen tärkeää se, että tämä ei ole ainoastaan laatuun pohjautuva raportti, vaan myöskin tässä määrä on mukana jota tiedämme hiukan enemmän, mitä tehdä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan sitä tapaa, miten tässä edetään. No sitten akta. Edustaja Niebler ja edustaja Langen käsittelevät tätä asiaa. Minä todellakin jaan huolenaiheet, jotka liittyvät lainsäädäntöön, joka vesittää avoimen internetin. Avoin verkko on minulle äärimmäisen tärkeä. Ja haluan myöskin määritelmän siitä, että mitä tarkoitetaan tällä avoimella internetillä, että tässä ei tule mitään ö, väärinkäsityksiä näin etukäteen, mutta kyllä olemme varmastikin samoilla linjoilla. Avointa internetiä ei voida mitenkään vesittää, ei myöskään vakautta tai sitä, miten ainutkertainen internet on. En voi myöskään hyväksyä sitä, että se suhteettomasti vaikuttaisi laillisiin nettitoimiin. Meidän pitäisi samanaikaisesti myöskin olla tietoisia siitä, että eri äh, toimijoilla äh, oli, on mahdollisuus saada palkkaa. Tällaiset luovaa työtä tekevät joutuvat lopettamaan työnsä, mikäli näin käy, ja joutuvat sitten etsimään eri tavan saada leipää pöytään ja myöskin investointinsa takaisin. Totta kai, jos nyt ajatellaan valtavia rikoksia, copyright-rikoksia, niin nämähän täytyy tietysti pysäyttää, ja varmastikin kaikki olemme yhtä mieltä tästä. No jos nyt puhutaan sitten ää, äh, sähköisen palvelujen laillisesta puolesta, niin tämä on nyt hyväksytty 27 jäsenvaltiossa. Ja tässä täytyy valvoa tietoa, jota tuotetaan, joten akta ei tätä muuta. Se ei tässä ole kyseessä. Joten tässä täytyy odottaa, mitä tuomioistuin antaa tuomioksi tämä tuomio, jota siis kollegani kautta komissio pyysi, se, että onko akta Euroopan perussopimusten mukainen, tietysti perusoikeuskirjan mukainen ensisijaisesti, jotta voidaan sitten tehdä päätös oikeiden tosiasioiden pohjalta aktan suhteen myöskin parlamentissa. No sitten yhteen toimivuus Yritän tässä vastata erityisesti herra Broadille. Energian säästäminen. No tässä on tehty ehdotus. Tässä on yksi mahdollisuus saada tämä toimimaan. No sitten pilvipalvelut. Niin kuin aikaisemmin jo ilmoitin, niin tämä on hieno mahdollisuus. Strategiaa valmistellaan parhaillaan. Minä toivon, että pilvipalvelustrategia saadaan aikaiseksi tämän kesän aikana. Ja nyt tämän sanottua, niin, niin tämä ei keskity ainoastaan tekniikkaan, vaan se liittyy kaikkiin niihin aiheisiin, jotka ovat mukana. Ja tässä otetaan myöskin huomioon, mikä on Euroopan tilanne ja painotetaan sitä, että meidän täytyy enemmän olla tässä ohjaajan paikalla myöskin pilvipalveluissa. En nyt sano, että pitäisi olla tällainen eurooppalainen pilvipalvelu. Tämä olisi minun mielestäni hiukan jopa naurettavaa. Mutta meillä tulisi olla kyllä oma roolimme pilvipalveluissa, eikä olla riippuvaisia muista maailman osista niin sanotusti. No sitten avoin, avoin netti kävin, tai olin mielenkiintoisessa tapaamisessa Lin kanssa viime viikolla. Hän lupasi, että toivottavasti 11.6. saadaan kaikki nämä huippuosaajat yhteen. Ja sitten voidaan puhua myöskin siitä, millainen, tai millaiset tällaiset avoimet sivut ovat luonteeltaan. Sain sellaisen vaikutelman, että me olemme tässä samoilla linjoilla – Tämä on kyllä hyvinkin mielenkiintoista, mutta aika ei tässä ole puolellamme, meillä on kiire. Kaikki muut kehityskulut ovat tällä välin menossa eteenpäin. No totta kai tämä kriisitilanne, eli talous- ja rahoituskriisi, niin Pilvipalvelut voivat olla äärimmäisen tärkeitä myöskin PK-yrityksille, yksityisille ihmisille, mutta totta kai täytyy myöskin voida taata, että palvelut ovat turvalliset, että tietoja suojellaan, niin kuin aikaisemmin mainitsin. Vielä yksi loppuhuomautus, jos sallitte, arvon puheenjohtaja. Kaikki se, mistä me puhumme, on sellaista, että tarvitaan varoja investointeja varten tarvitaan investointeja siis esimerkiksi tutkimukseen ja innovointiin. Ja se, että rahoitusta leikataan, niin se on kyllä pahin mahdollinen skenaario, koska sitten seuraava kausi tästä heikkenee. Täytyisi keskittyä näihin tärkeimpiin tekijöihin, mutta täytyy myöskin ottaa huomioon se valtaisa kasvu, jota nyt tässä voidaan olettaa tapahtumaan palvelujen ja eri tuotteiden appsien kohdalla, joita käytämme. Me tarvitsemme infrastruktuuria ja kun tapasin potentiaalisia sijoittajia, esimerkiksi yksi jäsenistä ne totesi, että avoimuus on tärkeää, ennakoitavuus ja jatkuvuus. Nämä ovat tärkeitä ja aina kun kysyn tätä, niin totta kai me olemme varoista ja infrastruktuurista tässä kiinnostuneita. Infrastruktuuri on tässä sellainen, mutta me uskomme, että tämä on vara, missä on järkeä. Ja pitäisi totta kai saada myöskin sisällöstä vakuuksia totta kai tiedetään, että sisältö on jo olemassa, mutta se kasvaa edelleen. Tässä myöskin kysytään, että miten johdonmukaisia jatku- jatkuvuutta edistäviä tässä voidaan olla. Myöskin sen jälkeen, kun toimikausi päättyy, ja totta kai sellainenkin hetki tulee, olemme vasta puolessa välissä, mutta että tilanne ei muutu tämän jälkeen. Ja tämä on asia, jossa me kaikki olemme vastuullisia. Jos ei potentiaaliselle sijoittajille anneta sitä vaikutelmaa, että ilmasto muuttuu ikään kuin sormia näpäyttämällä näiden investointien kohdalla, niin sitten kyllä on olemassa se riski, että he toteavat, että me odotamme. Me emme voi tätä sallia. Totta kai tämä julkisen ja yksityisen välinen kumppanuus ja myöskin verkkojen Eurooppa ovat tärkeä, tärkeässä asemassa. Me todellakin uskomme, että myöskin voimme tehdä tämän kaltaisia investointeja, joten olisi järkevää, jos parlamenttikin antaa sellaisen viestin, että tämä on se, mihin me uskomme ja tämä meidän täytyy tehdä. Olen kiinto, kiitollinen siitä, että seisotte takana, mutta odotan myöskin selkeää viestiä teiltä kaikissa näissä asioissa. Kiitos. Grazie Kiitoksia, kiitän kaikkien meidän puolestamme komission jäsentä. Kiitoksia ja näkemiin.